Colleagues. Kollegat, hyvää iltapäivää. Tervetuloa kaikille tähän hyvin tärkeään valiokuntakokoukseen, jossa meillä on kaksi hyvin tärkeää kuulemista ja kaksi tärkeää vierasta liittyen meidän tutkintavaliokuntaamme. Olen saanut tiettyjä kommentteja ja minä itsekin kommentoin jo liittyen näihin verhoihin, jotka on laskettu, mutta nähtävästi se liittyy tähän livestreamingin ja kameroihin, että ikkunoiden täytyy olla peitettynä. me täällä sitten aurinkoisemmin itse. Meillä on tulkkaus 18 kieleen ja kokous lähetetään siis suorana internetin kautta ja kokous on paperiton. Kaksi viestiä, jotka liittyvät aikaan. Meillä on aina aikapulaa valiokuntatyössämme, mutta erityisesti tänään, jotta molemmat kuulemiset toimisivat samoin äh, ehdoin ja että myös kaikki kollegat voisivat esittää kysymyksiä, niin pyytäisin, että kaikki pitäytyvät puheajaissansa. Lyhyitä kysymyksiä, mutta myös äh, herra Potocnik, vastatkaa suoraan asian ytimeen ja silloin kollegat voivat esittää tällaisia ping-pong-kysymyksiä. Minä olen pyytänyt hieman ylimääräistä aikaa loppuun, ei lisä äh, puheaikaan, vaan sen vuoksi, että meillä olisi muuten hyvin rajallinen tulkkausjärjestely. Joten pitäkää kiinni puheajoistanne ja tehdään tästä hyvä kuuleminen. Ja en nyt tässä lähde sen enempää esittelemään vierastamme tämän iltapäivän ensimmäinen vieras. Hänet te tunnettekin, edellinen komission jäsen Potocnik, jolla oli hyvin tärkeä komission jäsenen paikka 2010-2014 ympäristöasioista vastaavana komission jäsenä, joten annan teille välittömästi puheenvuoron maksimissaan 15 minuuttia niin, että voitte pitää alkupuheenvuoron. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Vaikka tämä aihe, jos puhumme tänään, on vakavaa, niin on silti suuri ilo nähdä teidät jälleen näin pitkän ajan kuluttua. Olen tyytyväinen siihen, että perustitte tämän tutkintavaliokunnan ja olen mielenkiinnolla seurannut sen kehitystä. Ennen kuin puhun itse aiheesta, haluaisin kerrata muutamat tosiseikat, jotka ovat tärkeitä tässä aiheessa, josta puhumme. Ensinnäkin ympäristöongelmasta vastuussa oleminen ei ole mikään mukava asia. Sinua pidetään vastuulla, vastuussa olevasta, olevana monista haasteista, mutta sinulla ei välttämättä ole ratkaisuja käsissä, vaikka ympäristöalalla on paljonkin kattavaa lainsäädäntöä. Silti kuitenkin monet asiat ovat kollegoiden käsissä kansallisessa hallituksessa tai minun tapaukseni komissiossa. Ja sitä paitsi ylhäältä alaspäin annetut vastaukset usein tuottavat eturistiriitoja ja siksi ympäristöasiat pitäisi integroida kaikkiin eri alapolitiikkoihin, esimerkiksi maatalouteen, energiaan ja kuljetus- ja teollisuuspolitiikkaan. Integrointi on juuri tärkeää vaikuttavassa ja tehokkaassa ympäristön suojelussa. Toiseksi otin vastuun ympäristösalkusta vuoden 2010 alussa juuri sen jälkeen, kuin kestämätön rahoitus- ja talouspolitiikka räjähti käsiin. Tämä ei ollut mitään helppoa aikaa. Ympäristön suojelu, suojelu, kuten varmasti muistatte, ei ole mitään tarvetta piilotella sitä tosiasiaa, että eurooppalaisten poliittisten johtajien painopiste sekä kansallisesta että eurooppalaisella tasolla mukaan lukien Euroopan komissiossa ja parlamentissa oli talouden elvyttämisessä. Kasvu ja työpaikat olivat johtava politiikan motto, ja näin on myös edelleen. Tehokkain, joskus, ain, joskus ainoakin tapa, oli, olivat vahvat vaikutusten arvioinnit, joiden avulla pystyttiin todistamaan, että ympäristönsuojelu oli myös taloudellisesti kannattavaa, esimerkiksi ilmanlaadun suhteen. Kolmanneksi, yritän aina ymmärtää kaikki aiheet, joita käsittelen työni puitteissa, mutta en voi kuitenkaan seurata kaikkia teknisiä yksityiskohtia kaikilla ympäristönsuojelun aloilla kovinkaan tarkkaa. Ja siksi on tärkeää, että ympärillä on ihmisiä, jotka joihin voi luottaa ja jotka tekevät hyvää työtä myös myrskyisinä aikoina. Jotkut teidän esittämistänne kysymyksistä olivat hyvin yksityiskohtaisia ja täytyy myöntää, että en olisi voinut vastata niihin ilman komission asiantuntijoiden apua. Itse asiassa minäkin opin paljonkin uutta, kun valmistauduin tähän kuulemiseen. Neljänneksi Politiikkaa tehdään reaalimaailmassa. Aina ei voi saavuttaa sitä, mitä olisi halunnut, vaikka olisi vakuuttunut sekä siitä, että nämä toimet ovat välttämättömiä ja että on itse oikeassa. Kompromissit ovat osa tätä työtä ja lisäksi tarvitaan paljon institutionaalisia askeleita ennen kuin saadaan konsensus ja lopputulos aikaiseksi. Tärkeintä on se tunne, että ei olisi pystynyt saamaan parempaa lopputulosta aikaiseksi ja askeleet olivat askelia oikeaan suuntaan. Nyt keskityn niihin tärkeisiin sosiseikkoihin, jotka, jotka johtivat dieselautopäästöongelmaan ja miten minä sain tietää näistä ongelmista. Kuten tiedätte, minä en vastannut päästöstandardeista, minä vastasin ilmanlaadusta. Monet nämä asiat, jotka liittyvät päästö, autopäästöihin, eivät ole kuuluneet minun tehtäviini. Minä en myöskään voinut aloittaa rikkomusmenettelyitä jäsenvaltioita vastaan tai jos aloitin ne, aloitin ne, niin silloin oli kyse ilmanlaatuasioista eikä suoraan näistä aiheista, joista puhumme täällä. Ja sitä paitsi jäsenvaltiot voivat itse päättää, miten, mihin päästölähteisiin ne puuttuvat ja mitkä toimet parhaiten sopivat niiden järjestelmään. Olen monilta paikallisilta edustajilta kuulleet, kuullut, että heillä on vaikeuksia panna täytäntöön EU-lainsäädäntöä mukaan lukien autopäästöstandardeja, mutta näiden valitusten pitäisi mennä oikeastaan kansallisen tason kollegoidelle. He ovat näiden direktiivien täytäntöönpanosta vastuussa. Toiseksi minä olen tietoinen siitä ja olin tietoinen siitä, että dieselautot tuottivat enemmän päästöjä kuin testien aikana. Me aloitimme työn puhtaan ilmastrategian eteen vuonna 2010 ja lopetimme, lopetimme, lopetimme sen vuonna 2013. Minun tietoisuuteni tuli ongelmat, mitä saattaisi olla autojen typinoksilien mittaamisessa. Ja minä sain kuulla myös tuolloin JRCn tutkimuksesta. Tässä parlamentissa toinen, 22. maaliskuuta 2011 sain ensimmäistä kertaa tai puhuin ensimmäistä kertaa näistä ongelmista, kun täällä oli tilaisuus, joka koski ilmanlaatua eurooppalaisessa kaupungissa. Kolmanneksi, minä en ollut tietoinen siitä, että mikään autonvalmistaja ö, käyttäisi manipulointia ja ohjelmistojen manipulointia. Minä sain tietää tästä vasta, kun kuulin Volkswagen-skandaalista ja minulla oli edes vaikea uskoa, että tällainen yritys kuin Volkswagen olisi näin vastuuton ja suoraan sanottuna typerä. Neljänneksi, miten minä puutuin tähän ongelmaan? Tein monella linjalla töitä. Minä yritin ajaa sitä, että Euro 6-standardi otettaisiin nopeammin, tehokkaammin käyttöön ja myös uusi RDE-menetelmä. Näin voitaisiin paremmin puuttua dieselpäästöihin, mukaan lukien todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevaan koskeviin ongelmiin. Ja lisäksi yritin ajaa sitä, että euro 5, 4 ja 3 standardit, jotka jo olivat voimassa, pantaisiin paremmin täytäntöön. Tämä olisi konkreettinen vastaus tähän nykyisen ongelmaan. Molemmista aiheista puhuin myös poliittisella tasolla, myös lähettämällä kirjeen kollegalle Antonia Tajanalle, joka oli tuolloin komission jäsen, joka vastasi teollisuudesta, ja pyysin hänen apuaan tässä aiheessa. Minun täytyy lisätä, että hänen kanssaan minulla on ollut hyvät työsuhteet koko kauden ajan alkaen aikaisesta sopimuksesta REACH täytäntöönpanon suhteen. Osallistuin lisäksi CARS 21 korkean tason ryhmään, joka koostuu muun muassa kaikista isoista autovalmistajista Euroopassa luin tuolloin sanomani ja minun täytyy sanoa, että tämän ongelman esittäminen vieläkin selkeämmin ja vahvimmin sanakäänteen olisi vaikeaa kuin mitä silloin tein. Minä yritin saada menemään läpi puhtaan ilman strategian, jotta näihin asioihin voitaisiin puuttua tehokkaammin. Tämä tehtiin ennen kaikkea NEC-direktiiviehdotuksella, ja te tiedätte itsekin, hyvin, miten vaikeita kyseiset neuvottelut olivat. Lisäksi tein parhaani, jotta kaikki täytäntöönpano siirrettäisiin korkeammalle tasolle. Yritin lisätä tietoisuutta puhumalla selkeästi näistä ongelmista, mitä tulee todellisiin ajonaikaisiin päästöihin. Ja sitten vaikean kysymykseen, nimittäin vastuuseen. On ongelmallista väittää, että joku on vastessa, vastuussa jostakin, jota hän ei tiennyt. En ollut tietoinen konkreettisista tilanteista, joissa estolaitteita olisi käytetty ennen kuin Volkswagen-skandaali tuli esille. Ja minun tietääkseni missään vaiheessa myöskään komissio ei ollut tietoinen tästä. Olenko minä nyt vastuussa siitä, että me emme ratkaise testimenetelmien riittämättömyyden ongelmaa ennen kuin Volkswagen-skandaali sai yleisön ja teidän huomionne kiinnittämään tähän. Jälkikäteen ajateltuna, vaikka tämä ei kuulunut minun vastuualueeseeni, voitaisiin sanoa, että minä olisin ollut vieläkin, voinut olla vieläkin äm, päättäväisempi, vaikka kun ajattelen tuollaisia tapahtumia, tämän kaiken huomioon, niin voin olla melko ylpeä omasta kaudestani, mukaan lukien näistä aiheista, joista puhumme tänään. Voisiko komissio kollektiivisesti sitten toimia paremmin? Me yritimme pitkään puuttua aiheeseen ja olimme oikealla linjalla euro 6 ja RDE ehdotusten suhteen, mutta kyllä olisimme voineet toimia paremminkin. Komissio valvoo sopimusten täytäntöönpanoa ja se on EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta vastuussa jäsenvaltioissa. Jos näin selkeästi rikotaan täytäntöönpanosopimuksia, niin silloin meidän pitäisi tehokkaammin puuttua asiaan, ei pelkästään tässä tapauksessa, vaan kaikissa tapauksissa, joissa on kyse täytäntöönpanosta. Ja tässä oli kyse yhtä paljon olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanosta kuin myös tehokkaammista ratkaisuista tulevaisuutta varten. Olisitteko te parlamentin jäsenet myös voineet toimia paremmin. Istuisimmeko täällä tänään, jos tämä skandaali ei olisi tullut esille näin karulla tavalla? Luultavasti ei, vaikka kaik, oli tätä kaikkea tietoa dieselautojen päästöeroista, oli kaikkia tutkimuksia. Ei pitäisi kuitenkaan unohtaa, että parlamentti hyväksyi komission ehdotukset CARS 2020 tiedonannossa. En kuitenkaan mitenkään kyseenalaista tämän valiokunnan olemassaoloa ja sen toimia. Päinvastoin mielestäni tämä on hyvä aloite ja hyvä tilaisuus muuttaa asioita parempaan suuntaan? Voisivatko sitten jäsenvaltiot toimia paremmin? Ilman muuta liian usein niiden täytäntöönpanoon vaikuttavat edut, joilla ei ole, pitäisi olla mitään sijaa tässä prosessissa, kun taas sitten julkiset edut eivät ole tarpeeksi huomioon otettuja. Lisäksi dieselautojen testeissä en usko, että jäsenvaltiot olisivat voineet olla muuten kuin hiljaisesti hyväksyviä. Ne, muistutan tästä nyt, että te, te et on tullut sen johtopäätöksen, että kansallisen täytäntöönpanon puute ja eriävät tulkinnat nykyisestä tyyppihyväksynnän puitedirektiivistä ovat nykyisen epäonnistumisen ytimessä. Voisiko sitten tiedotusvälineet, voisivatko ne toimia paremmin? Kyllä ne puuttuvat asiaan vasta sitten, kun tulee skandaaleja esille, ja se ei ole vastuullista journalismia. Me voimme parantaa tilannetta vain tekemällä yhdessä hyvää yhteistyötä ja puuttumalla järjestelmän epäonnistumiseen, joka on nyt selvästi nähtävillä. Envi-valiokunnan jäsenet varmasti tietävät, että puuttuin paljon parempaan täytäntöönpanon. Monetissa asioissa sain tehtävät vietyä loppuun, mutta paljon on vielä myös komission jäsen Vellan pöydällä nyt. Halusin antaa myös valtaa jäsenvaltioille ja kansalaisille, jotta heillä olisi parempi, tärkeämpi rooli ja jotta nämä ongelmalliset tapaukset eivät tulisi suoraan EUn pöydälle. Ehdotukset oikeussuojan saatavuudesta ja tarkastusasetukset olivat melkeinpä jo valmiina, mutta ei ollut tahtoa eikä aikaa ottaa viimeisiä askelia. Mutta teillä on nyt Äh, mahdollisuus korottaa ääntänne ja viedä nämä asiat eteenpäin. Haluaisin myös kiinnittää huomioon yhteen tärkeään ongelmaan, joka vaikeuttaa täytäntöönpanoa, nimittäin vastuun jakaminen ei ole oikein, että samat yksiköt vastaavat kummastakin taloudellisesta suorituskyvystä tietyllä alalla, oli kyse sitten maataloudesta, kuljetuksesta, teollisuudesta tai mistä tahansa, ja sitten myös ympäristölainsäädännöstä, jotka vaikuttavat tuohon alaan. Usein standardeilla yritetään taata sisämarkkinoiden toimivuus, vaikka olisi kyse ennen kaikkea ympäristönsuojelusta. Tarvitsemme y- yhteisvastuullisuutta ja lisää sitä, että integroidaan ympäristöasiat alakohtaiseen politiikkaan. Hyvät naiset ja herrat, Minulle pistää silmään tässä valittavassa dieselgateista eniten sen, että se, että autojen päästöstandardien vahvistamista ja jo sovittujen standardien täytäntöönpanoa ähm, on vastustettu ennen kaikkea kustannussyistä. Se on lyhytnäköistä ja kapeakatseista. Minkälaisia autoja eurooppalaiset tuottavat kiinalaisille kaupungeille tulevaisuudessa. Siellä on jo päätetty, että halutaan parantaa ilmanlaatua. Ja maailma muuttuu nopeasti, ennen kaikkea liikkuvuus. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta voimme taata, että emme ole liian myöhässä korjaamassa taloudellista etua näistä muutoksista. Tämä vaikuttaa myös dieselautoihin ja dieselteknologiaan. Hyvät jäsenet, johtopäätöksenä siis kyllä on hyvin tärkeää, että te selvitätte kaikki tosiseikat tässä tutkintatapauksessa. Tästä syystä en nyt sekuntiakaan, kun vastasin myöntävästi tähän kutsuun. Tässä prosessissa teille on tärkeää myös tuoda esille ratkaisuja, jotka puuttuvat juuri tähän järjestelmällisen epäonnistumisen tai haasteisiin, ja jotta voitte siis ennaltaehkäistä vastaavat tapahtumat tulevaisuudessa. Tähän liittyy myös kaksi valtavaa kysymystä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Ensinnäkin, olemmeko valmiita muuttamaan talousjärjestelmää niin, että voimme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet samalla kun parannamme kilpailukykyämme ja parannamme talouskasvua ja työpaikkojen määrää. Globalisaatio ei tapahtunut siinä, sillä tavalla kuin Eurooppa olisi odottanut. Me odotimme uusia markkinoita korkealaatuisille tuotteillemme, mutta me saimme myös hyvin voimakkaita kilpailijoita omille tuotteillemme. Liian usein olemme puolustaneet puolustelematonta toimintaamme, jolla olemme yrittäneet lisätä työpaikkoja ja talouskasvua. Usein kuitenkin vaikutukset ovat olleet juuri päinvastaisia. Me olemme saattaneet tappaa teollisuuden kiltteydellä, kun olemme antaneet periksi pyynnöille olla vähemmän kunnianhimoinen ja ö, myöntää, myöntää porsanreikien käyttö. Parempi sääntely ei tarkoita vähempää sääntelyä. Euroopan Euroopalla on johtaa asema autojen tuotannossa, mutta myös kemian alalla. Jotta voimme tämän johtajuuden pitää yllä, meidän pitää ottaa vastaan muutokset muun muassa liikkuvuudessa ja panostaa esimerkiksi biotalouteen. Myös kiertotalouden konsepti, jota sekä komissio että parlamentti ovat tukeneet, on valtava tilaisuus meille. Ja toinen kysymys kuuluu, olemmeko me kaikki ennen kaikkea ne, joilla on instituutioissa vastuuta, valmiita siirtämään eurooppalaisen lainsäädännön täytäntöönpano korkeammalle tasolle. Tarkoitan kaikkea lainsäädäntöä, mutta ennen kaikkea kansanterveyttä ja, ja ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä, joiden alalla lopparit eivät, eivät välttämättä ole e-, eurooppalaisella tasolla vielä niin vahvoja. Euroopan unioni kuitenkin hyvin herkässä tilassa. Me tarvitsemme enemmän avoimuutta ja rehellisyyttä sekä luottamuksen luomista. Meidän pitää lisäksi herättää nuorin sukupolvi ja heidän innostuksensa, heitä me tarvitsemme tällä eurooppalaisella tiellämme. Me tarvitsemme nuoria, jos yritämme saada rikkoutuneen kompassimme korjattua. jokaisella askeleella, jokaisella päätöksellä me meidän pitää osoittaa, että me teemme työtä sen Euroopan puolesta, jonka me haluamme ja jossa me kaikki voisimme ylpeänä elää. Kiitos. for your introduction and your political comments. Kiitokset eh, teidän alustuspuheenvuorostanne ja poliittisista kommenteistanne. Aloitamme ensimmäisen kierroksin. Eh, ja ensimmäiseksi edustaja Hebrandi. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos herra Potocnik alustuksestanne. Todellakin käytitte tilaisuutta hyväksenne viestin välittämiseksi, jonka olemme aikaisemminkin kuulleet, kun olitte pari vuotta sitten komission jäsenenä. Kysymykseni ei liity siihen, Vastatit jo kysymykseen, mutta enemmänkin siitä, mikä tässä on kaikkein perustavanlaatuisinta. Toimiko lainsäädäntö ylipäätään? Tarkoituksena oli saada puhtaampia autoja teille, mutta meillä oli puhtaampia autoja kyllä laboratoriossa, mutta ei teillä. Kirjoititte kirjeen herätä Jaanille helmikuussa 2013. Totesitte lausunnossanne äsken, että kirjeen perään tuli aika lailla yksikköön välistä ajatusta vaihtoa. Kysyisin, mistä siinä oli kyse? Kuinka kauan se kesti? Kuukausi kaupalla vai vuosikaupalla? Kieltätykö teollisuuden pääosasto tulemaan mukaan tähän prosessiin vai ei haluttu menettelyä aloittaa jäsenvaltioita vastaan? Voitko kertoa tarkemmin tästä? Thank you. There basically, thank you. Niin, kiitos periaatteessa on kaksi asiaa. Ne täytyy yrittää ymmärtää selkeästi. Toinen on se, mitä RDN todellistuneen aikaisten päästöjen Euro kutosen kanssa yritettiin tehdä. Euro kutosessa ei haluttu samaa virhettä toista kuin Euro 3 ja oli. Suuressa määrin siitä sovittiin kahdeksas marraskuuta 2012, kun karsdirektiivi hyväksyttiin. Ja neuvosto myöhemmin hyväksyi, ja kuten tiedätte, teilläkin oli oma päätöslauselmanne 10. joulukuuta 2013. Siinä tuettiin tätä päätöstä. Tämä oli siis silloin aikataulu. Silloin huoleni oli oikeastaan se, että aikataulusta saatiin pidettyä kiinni, että tehdään kaikkemme, että ei tulisi mitään lipsumista ja toteutetaan ne asiat. Ja samaan aikaan yritin ottaa esille Kars-kysymyksen. Se ei olisi puuttunut siihen ongelmaan, se ratkaisu. Kars-asiathan toimivat Euro viisi standardeilla ja minun mielestäni nekin olisivat kaivanneet erityishuomiota ja jonkinlaista justeerausta, että olisi saatu selville, että miten lainsäädäntö olisi pitänyt parantaa, koska sopimamme ratkaisu antoi meidän ratkaisun tulevaisuuden varalta. Mutta kaduilla tapahtuvat asiat, muuten R&Dkin tulee esille, se ei ole mikään välitön ratkaisu, koska siellä on sekalainen tilanne kaduillamme. Siihen pyrin ongelmaan puuttumaan osittain. Voisitteko kertoa minulle tästä valtavasta erosta siinä tavassa, jolla komissio toimii te, kun olitte vastuussa ilmanlaadusta 2022 rikkomusmenettely aloitettiin 22 jäsenvaltio 28 aika paljon, niin siihen keskityttiin hienosti, mutta saman aikaan autolainsäädännössä, josta Tajani oli vastuussa, ei tehty mitään. Ja sen valtiot eivät selvästikään noudattaneet velvoitteitaan. Komissio oli kovin passiivinen. Voitteko selittää tätä valtavaa eroa? Viime kädessä kuitenkin komission tavoitteet olivat yhtäläiset. Puhtaampaa ilma Euroopassa ja sitten totta kai jäsenvaltioissa pitäisi noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Having a clean air puhdas ilma. Ja sellaiset olosuhteet, joissa se ei vaikuta ympäristöön ja ihmisen terveyteen huonosti, oli vastuullani. Sen vuoksi yritin tehdä parhaani kerätäkseni näyttöä, tietysti kollegoiden avulla, jotka pääosastossa ne tekevät töitä, niin että meillä olisi ollut tarpeeksi hyviä tietoja ja tarpeeksi välineitä käsissämme, jotta asioita olisi voitu edistää. Ei ole helppoa aloittaa NO2, siis typpioksidi, niin se taisi olla prosesseja ja kaikki pilottihankkeet aloitettiin toimikaudellani ja virallinen ilmoituskirje lähetettiin yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jos muistan oikein. Mutta miksi kollegoilla ei ollut samaa kykyä? teidän pitää pyytää heitä selittämään, koska kaikilla on eri olosuhteet ja eri syyt, miksi etenemme tai emme etene joidenkin prosessien kanssa. Ja että toteutammeko ne asiat, joista olemme vastuussa vai ei. Um, Edustaja Salba on tulossa, joten eh, siirtyn eh, seuraavaan. Thank you very... Kiitos. Kiitos, eh, herra Potocnik, että olette täällä paikalla. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla teitä. Muutama kysymys. Tajani käynnisti uudelleen 2010 tämän CARS 2020 korkean tason ryhmän. Onko näin? Häneltä täytyy kysyä varmaan, kun se oikein, mutta tiedän, että se ryhmä oli olemassa. Olin siinä jäsen. Te olitte siis jäsen? Koska se, mitä kollega juuri sanoi, kuulosti siltä, että te teitte kaiken ja kukaan muu komissiossa ei tehnyt mitään. Mutta selventääkseni tätä, tämä korkean tason ryhmä toimi DG Enterprisen alla, siis Tajanin alla. Tajani järjesti kaiken, te olette jäsen. Kauanko teiltä meni ja teollisuuden asiantuntijoilta, kun te istuitte yhdessä päästä jonkinlaiseen konkreettiseen lopputulokseen. Muistatteko? Muistan, että meillä oli 6. kesäkuuta 2012 ollut kokous. Myöhemmin, jos muistan oikein. Ryhmä ei toiminut kovin paljon pidempään. Mutta tärkeää oli se varmaankin, että KARS 21 tiedonanto sovittiin, koska siinä tiedonannossa oli eräänlainen kompromissi siitä, että mihin tulevaisuudessa pitäisi ryhtyä. Ja siitä lähtien kiinnitin huomioon pääsissä siihen. Päivämäärä, jonka mainitsitte, on oikein. 6. kesäkuuta 2012 tuli lopullinen raportti korkean tason ryhmältä, eli lokakuusta 2010 6. kesäkuuta 2012 tämä ryhmä toimi ja teki ehdotuksia ja sitten äh, se parlamentilta vuosia yksi kuukausi vastata. Eli kaikki olivat tässä tavallaan prosessissa mukana. Toinen kysymys. Jos kiinnostaa, niin voin kertoa, mitä sinä ryhmässä sanoin. No se on erillinen kysymys. Olen vakuuttunut, että monet kysyvät sitä. Kollegiosta. Sanoitte, että olitte tietoinen siitä, että dieselautot äh, tekivät enemmän päästöjä äh, kuin mikä oli se virallinen mitä te mietitte, ajatellen tätä, miksi näin, minkälaisia kysymyksiä te esitte? Teillä oli tämä fakta. Talvella on pimeää, silloin ihmiset kysyvät, miksi talvella on pimeää. By the way, uh, just to show you. Mutta haluaisin vain näyttää, että tämä on se, mitä olen tehnyt vuodesta 1999 vuoteen 2007 Tästä syystä voin vastata tästä kaikkiin kysymyksiin ajoituksesta. Mutta mitä kysymyksiä te esitte, kun te näitä tämän äh, ristiriidan äh, teidän vastuualueellanne? Voin kertoa, mikä oli meidän vastauksemme. Puheessani tässä parlamentissa äh, luettelin kolme asiaa. Testisykli ei heijastele todellisia päästön aikaisia päästöjä ja joissakin Joillakin autoja saatetaan manipuloida, jotta ne testiolosuhteissa aiheuttavat parempia päästöjä kuin todellisessa ajo olosuhteessa Näin siis sanoin. Eli tässä puhutaan siitä, että pitäisi testi menetelmissä antaa joustavuutta T et E, eli kuljetus- ja ympäristöryhmä. Siinä puhutaan vanhentuneesta NEC-testimenetelmästä ja siitä, miten päästöt saattavat riippua myös kuljettajista. TNT taas sitten puhuu siitä, että ei ole tarpeeksi yksityiskohtaista sääntelyä. Kaikki estolaitetestit ovat vanhentunut ja e, e, olosuhteet eivät ole yhtä rankkoja kuin todellisissa ajo-olosuhteissa. Nämä ovat siis sellaisia syitä, jotka olivat olemassa ja joihin yritimme puuttua. Eli siis e, paljon potentiaalisia syitä, aika teknisiä, mutta oliko mitään merkkejä tai tietoa tai jonkin tästä ää, väärästä pelistä tästä huijauksesta. Eli ei, ei minkään näköistä petosta näkyvissä. Eli tässä oli kaiken näköisiä ristiriitoja, mutta että tällainen ää, petos ei ollut mikään mahdollisuus. Riippuu siitä, mitä tällä rumalapelillä tarkoitat. Jos tarkoitetaan huijausta, niin ei, mutta oli selkeää, että kyllä sinne jotain piti olla pielessä ja se oli se syy. Jos testi äh, tulos on väärä, niin se on eri asia kuin äh, ruma peli. Yes. I give floor to Mr. Dance and then I come back to our rapporteur, whom I give some time to. No niin, äh, nyt me jatkamme. Ystävät kanssa. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos Potocnik kommenteista, alustuksesta. Se on ehkä kaikkein avomielisempiä, mitä tässä on nyt ollut valiokunnassamme tähän asti. Huomasin, että totesitte, että tärkein roolinne pääosastolla oli taata se, että RDE tarvittaisi mahdollisimman nopeasti. Yksi painopiste tänne. Mitkä ovat tärkeimmät syyt myöhästymiselle? Tietystä piireistäkö verottiin vai mistä paineet tulivat? No tämä on ihan olettamus, koska on vaikea sanoa. Kuvittelisin, että se liittyy joihinkin niihin asioihin, jotka minä mainitsin alustuksessani. Kollektiivinen pyrkimyksemme oli silloin se, kun pyrittiin elvyttämään taloutta varsinkin. Varmasti kun olette kuulleet tämän monta kertaa, nämäkin perustelut, piti nyt keskittyä kasvuun työpaikkoihin – Oikein varmasti, mutta minä arvioin asioita niin, että kyllä oli muitakin keinoja kohentaa tilannetta, varsinkin jos ajattelee vähän pitkemmällä aikavälillä. Niin, että kasvua saataisiin ja kestävyyttäkin samaan aikaan. Mainitsitte erinäisiä selvityksiä eri elimistä, jotka toivat esille sen, että testimenetelmät johtivat eroihin laboratorio- ja oikeiden olosuhteiden välillä. Olen kiinnostunut kirjastani Tajanille, kun puhuit niin, esititte mahdollisuuden, että tyyppihyväksyntää peruttaisiin joiltakin autoilta, jos eivät täytä päästövaatimuksia lainsäädännön nojalla. Jos lainsäädännössä sitten on ongelmia, kuten selvitykset ovat osoittaneet, ja, ja mitä RDE-henkin on nyt liittyy, niin miksi valmistajien pitäisi poistattaa tuotteet huollosta. Ehkä lainsäädännössä voitaisiin ne yhteen ja sitten se olisi enemmänkin valmisten harteilla. No totta puhe minä uskon kyllä vakaasti. Että jos on hyvää tahtoa kaikilla Euroopan unionin komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa, me pystyisimme valmistajat saamaan paremmin pärjääviä autoja. USAssa ja muillakin alueilla dieselajoneuvot pääsevät jo parempiin tuloksiin kuin Euroopan unionissa pääsevät. Eli teknisesti mahdollista on kohentaa tilannetta. IRC on tämän maininnut. Viittaan siis heihin tietoihinsa. Tekniikka on tarjolla. Eli on kyse on optimoinnista ja kuluista, hinnasta, päästötasoista. Minä aina otin esille sen, että ne kustannukset, josta me puhumme nyt, ovat niitä kustannuksia, jotka te kuluttajat terveydellä maksavat ja viljelijätkin, koska saadaan vähemmän satoja ja niin edelleen. Siksi on erittäin tärkeää ymmärtää, että joku maksaa aina, mutta miten kustannuksen jakaa sitten. Niin kirjassa totesitte, että olisi hyvä, jos olisi lisätoimenpiteitä käytössä, että tietyt tyyppihyväksynnät peruttaisiin ja vaadittaisiin valmistajia heti toimiin. Viittaatteko tässä tähän luetteloon käytössä olevasta tekniikasta, vai että valmistajat eivät noudata edes nykyisiä ilmanlaatuvaatimuksia, ja tuote pitäisi poistaa, jos tämä jälkipäinen niin ehkä sitten valmistajat ovat toimineet väärin. Jos komissio kerran tiesi puutteellisesta laitteesta, niin miksi tämä oli kirjassa ylipäätään? No, syitä oli moniakin varmasti. Alustuksessani luettelin ne, jotka olivat erojen taustalla. Mitä kirjassa toin esille, olivat mahdollisuuksia. En halunnut sysätä kollegoja suuntaan jos toisensa. Totesin vain, että kannattaa katsoa näitä, jos ihan reellin olen. No, totesitte selvästi, mikä kirjan tarkoitus oli, mutta miksi esittäisitte sitten, että valmistajien taakka olisi kyseessä, kun viitatte lainsäädäntöön syynä eroihin? Kohentetaan siis lainsäädäntöä. Kai teillä jotain epäilyjä oli. Oikeastaan te ajatte sitä, että jos jokin on mennyt pieleen, jos valmistajat ovat tuoneet teille autoja, jotka testisyklissä toimivat kuten silloin tekivät standardin mukaan, kun sitten olivat testisyklin ulkopuolella toimivat 5, 15 kertaa enemmän. Onko se sitten oikein tai väärin? Minusta väärin. Salpa. Kiitokset tästä edustaja Salpa. Because my plane, my was had a huge Kiitos. Haluaisin pyytää anteeksi. Minun leton oli valtavasti myöhässä, joten en ollut alusta asti täällä. Kiitos, että puheenjohtaja silti antoi minulle nyt puheenvuoron. Kiitos alustuksusta. Erpo pystyn seuraamaan puhettanne. Jos ymmärsin oikein, minun vaikutelmani nyt on se, että ehdotatte, tai olette sanoneet, että komissio ei tehnyt tarpeeksi päästöjen rajoittamiseksi. Ymmärsinkö siis oikein? Oletteko sitä mieltä, että komissio ei tehnyt tarpeeksi? Komission kollegiossa siis tehtiinkö siellä tarpeeksi päästöjen rajoittamiseksi? No se oli juuri tärkein pointtini tuossa alustuksessani. Rehellisesti sanottuna mielestäni tämä on väärä asia kysyä siis olisiko komissio voinut tehdä enemmän? Kyllä komissio olisi voinut tehdä, tehnyt, tehdä enemmän ja minullekin jälkikäteen voitaisiin sanoa, että minunkin olisi pitänyt tehdä enemmän, mutta on hyvin tärkeää, että ymmärrämme, että jokainen meistä, tai kukaan meistä ei tehnyt työtään kunnolla. Että kyse on järjestelmällisestä kysymyksestä, ei kyse ei pelkästään tästä lainsäädännöstä, vaan voisimme katsoa muutakin lainsäädäntöä. Ei voi edes tietää, miten vaikeaa on saada myönteinen suhtautumistapa aikaiseksi, mutta näin on etenkin ympäristöalalla instituutioissa on monia ihmisiä, jotka tekevät kyllä työtä vahvasti tähän suuntaan, mutta olen sitä mieltä, että jos puhutaan vain komissiosta, no voimme siitä puhua ja tietysti olin osa komission kollegiota, mutta on reilua kyllä sanoa, että olemme kaikki samassa veneessä. Kiitos herra Potocnik. Haluaisin vielä Kyllä, kyllä se vielä montako rikkomusmenettelyä avasitte montako rikkomusmenettelyä, jotka koskevat ilmanlaatua, avasitte jäsenvaltioita vastaan kautenne aikana? Monia, en tiedä tarkkaa lukua. Pien, pienhiukkaset ovat tärkeitä ihmis, tekijöitä ihmisen terveydelle ja ne, niistä oli usein kyse tietyissä kaupung- kaupungeissa ja tietyillä alueilla jäsenvaltioissa. Niillä oli vaikeuksia kunnioittaa näitä pienhiukkaspäästörajoja, jos oli esimerkiksi teollisuuslaitoksia. Sitten typin oksidit. Aloitimme rikkomusmenettelyt ennen kauteni loppua mutta olen tässä nyt katsonut näitä lukuja ja voisin katsoa niitä nytkin, mutta voin sanoa vain, että oikeastaan suurin osa jäsenvaltioista oli rikkomusmenettelyn kohteena. Voitte kyllä saada nämä tarkat luvut, jos kysytte komission yksiköltä. Ne antavat yksityiskohtaisen vastauksen. No tämä olisi hyvin mielenkiintoinen luku. Vielä toinen kysymys. Envivaliokunta tästä tässä Euroopan parlamentissa on käsittääkseni valiokunta, joka vastaa ilmanlaadusta. Onko kukaan tämän valiokunnan jäsen tai munkaan valiokunnan jäsen kysynyt teiltä, voisitteko tehdä enemmän typen oksidipäästöjen vähentämiseksi autoteollisuudessa? Olemme keskustelleet näistä aiheista useita kertoja useissa kuulemisissa, joita meillä oli säännöllisesti. Mutta en muista, että olisi tullut mitään ää, äh, yksittäistä parlamentaarista kysymystä. Muistan, että kollegani Tajani sai kahdelta parlamentin jäseneltä kysymyksen näistä aiheista. Voin sanoa myös, milloin tämä tapahtui. Se, nämä kollegat Ne kollegat olivat Ivo Bellet ensimmäinen helmikuuta 2012 ja kollega Langen 9. kesäkuuta 2010, mutta näistä asioista puhuttiin kyllä ympäristövaliokunnassa säännöllisesti. No en kuitenkaan puhunut näistä eroista, vaan kysyin, oliko kukaan ympäristövaliokunnan jäsen tai mukavaliokunnan jäsen pyytänyt teitä vähentämään typin oksidipäästöjen. No, no se oli osa työtämme. Totta kai me aina keskustelimme siitä, miten vähentää typen oksidipäästöjä. Puhuimme siitä monessakin tilaisuudessa. En muista, kysyykö tätä kukaan yksittäinen jäsen, mutta se oli osa siis työtämme. Sitten edustaja de Mesmaker. Thank you very much. I will speak Dutch if I, if I may. Kiitos. Puhun hollantia, jos sopii. Herra Potocnik, kiitokset teidän alkupuheenvuorostanne ja siitä, että olette läsnä. Toinen syyskuuta EU Observerissa julkaistiin artikkeli, jonka otsikko oli leaked memo, EU commissioner uh, ignored uh, warnings. Te olette varmaankin lukeneet tämän artikkelin. Uh, kyllä, kyllä luin. Tässä sanotaan, että autoteollisuus vuonna 2012 uh, painosti kovasti komissiota ja jäsenvaltioita – jotta ne hidastaisivat toimiin ryhtymistään, kun ne halusivat, tai kun jäsenvaltiot olisivat halunneet puuttua näihin päästöongelmiin. Ja tässä artikkelissa sanotaan, että tässä olisi ollut valtataistelu kahden pääosaston välillä, ympäristö- ja teollisuuspääosastojen välillä. Mikä teidän kommenttinne on tähän? No, kaikenlaista tällaista asiakirjat, joita te olette nähneet tai joita on vuodettu, ne eivät koskaan päätyneet komission asti. Nämä ovat palveluiden välisiä keskusteluita ja sitten he informoivat meitä, jos syntyy ongelmia. Minä tiesin näistä ongelmista ja sen vuoksi julkisesti niin moneen kertaan puhuin näistä asioista. Toisekseen, meidän täytyy yksinkertaisesti vain myöntää. Tämä on osa normaalia elämää. On palveluita, joissa on enemmän yhdenlainen intressi ja toisella toisenlainen intressi. Kaikki, mitä me hyväksymme komissiossa, jos sanotaan, että oli ongelmia tai hankaluuksia niin kaikki, ja kaikkea muuta kuin sivilisoitunutta keskustelua. Monta kertaa tulokset olivat kaiken näköisiä. Ympäristöpuolella me olimme enemmän tällä kunnianhimoisemmalla puolella äh, kuin kollegat äh, kasvu- ja yrityspuolelta. Mutta tämä on ihan normaalia. Voin kertoa teille, kun me puhuimme äh, CAP-uudistuksesta, niin tilanne oli ihan sama. Mutta nämä sisäiset asiat, se mitä me yritämme saada aikaiseksi, on hyvä kompromissi ja saada aikaan jotakin, joka ratkaisisi ongelman. Ja minä olin itse asiassa aika tyytyväinen. Minä äh, todellakin äh, painostin, että RDE äh, otettaisiin käyttöön ja että aikaväli olisi mahdollisimman lyhyt. Tämä oli koko ajan minun kantani, mutta samanaikaisesti olin huolissani autoista, jotka ovat tuolla kaduilla vielä. Ja ne olivat ongelma, koska silloin olisi tarvittu erilaisia vastauksia. Te sanotte, että tällainen sisäinen riita on ihan normaali, mutta seuraukset olivat kuitenkin tässä asiassa dramaattiset. Herra Falkenberg on useita kertoja tuonut esiin huolestuneisuutensa kirjeissä kollegalleen. Ja jossain vaiheessa hän pyyti, että pitäisi tutkia, jo, onko auton valmistajilla jonkunnäköinen tällainen pakokaasujärjestelmän poissulkemisohjelma. Ja tätä tutkimusta ei koskaan tehty. Miksi näin? I can't guess. En halua arpailla, arvailla. Ja tästä paitsi tämä kirja lähetettiin jo minun mandaattini päättymisen jälkeen. Mutta ehkäpä hän itse tai kollegat voisivat vastata. Voin vain arvailla, mitä tämän taustalla oli. Silloin kun minä olin komission jäsen, voin taata teille, että minulla ei ollut aavistustakaan siitä, että joku huijaa jollain tavalla. Ja sitten tästä tuli todellisuutta Volkswagen-skandaalin yhteydessä. Niin te sanotte myös kirjallisessa vastauksessa, että teillä ei ollut minkäännäköistä tietoa siitä, että olisi ollut tällaista petosohjelmistoa tai muuta, että teille ei ainakaan kerrottu tällaisista. Mutta jokainen oli kuitenkin USAssa tietoinen tästä ohjelmisto, petosohjelmistoista jo 90-luvun lopussa. Sieltä on jo ihan selvä ennakkotapaus. Eikö komissio nyt pitäisi katsoa itseään peilistä? No, tuo skandaali oli vuonna 1998 ja lainsäädäntö, jos nyt oikein muistan, näistä petoslaitteista – estolaitteista kiellettiin. Ei ollut mitään syytä, että olisi lähdetty rikkomaan selkää lainsäädäntöä. Me tiesimme aika paljon syistä, miksi tämä voisi tapahtua, ja nämä syyt minä jo luettelinkin. Tämä ei kiinnittänyt meidän huomiotanne, koska ei kukaan uskonut, että tällaista voisi tapahtua. Ja sitten edustaja Federle. So much, Mr. Kiitos herra Potocnik, että teiltä löytyy aikaa olla täällä ja että niin nopeasti vastasitte ja hyväksyitte kutsun tulla paikalle. Haluaisin jatkaa siitä, mihin ECRn kollega jäi. Kuva, jonka teiltä nyt saamme asiasta, on se, että kukaan ei tiennyt näistä estolaitteista. Tietysti estolaitteita ei aleta estää, kun niistä ei tiedetty ja ne oli jo kielletty. Keskusteluja kuitenkin oli käynnissä sekä tässä talossa että komissiossa yksiköiden kesken siitä, että laboratoriotesteissä ja todellisissa ajo-olosuhteissa ja niiden testien tuloksissa on eroja. Me tässä valiokunnassa myös tarkastelemme sitä, miten voimme parantaa lainsäädäntöä ja menettelytapoja tulevaisuudessa, jotta varmistamme, että tämä ei toistu. Kaikkien näiden keskustelujen aikana siis valiokuntakokouksissa komission kesken, ja kun te olitte komission jäsen, niin äh, halusiko joku verrata sen puolesta, että äh, tehtäisiin raportti, olisi toimia, jotta voitaisiin varmistaa, että erot tulisivat esille ja että sen vuoksi tehtäisiin muutoksia lainsäädäntöön. Muutokset lainsäädännössä olivat käsittelyssä, niistä keskusteltiin. Euro 6 oli kyseessä, se alensi standardeja tyyppioksidipäästöille. Se oli ensinnäkin se ja sitten RDE, todelliset ajanaikaiset päästöt. Kannettavilla laitteilla, Sitten no siitä vielä keskustellaan, mutta ajonaikaiset testit, että niillä alennettaisiin tai pienennettäisiin eroa todellisten testien ja välillä, tai todellisuuden testien välillä. Ja sitten toinen elementti oli tämä kielto, joka liittyy 98 estolaiten lainsäädäntöön. Kolme elementtiä siitä, miten tilanne voitaisiin ratkaista tulevaisuudessa. Ja periaatteessa olemme tyytyväisiä siihen. Ainoa sitä muuten ajoimme eteenpäin. Ongelmana oli vain, että miten saatiin siihen mahdollisimman tiukka aikataulu, koska meitä kiinnosti se, että ratkaisu tulisi mahdollisimman nopeasti tehokkaaksi toimeksi teillä. Sitten toinen puoli euro 4, 5 ja 6. Tietysti teillä olevat autot, ne siellä ovat ja tiedettiin jo tiedoista, joita yhteisestä tutkimuskeskuksesta tuli ja joitakin viitteitä tuli myös ympäristövirastosta aiemmin. Nämä aikamäärät tietysti liittyvät no, tiet, liit, liittyivät raskaisiin hyötyajoneisiin, ei vielä kevyisiin. Niistä tuli 2007 äh, jälkeen tietoja, että siellä on eroja se on se juuri se ongelma, että, mutta ei minulla siihen vastausta ole, koska en yksinkertaisesti tiedä. Kaksi kysymystä nyt nopeasti yhdessä, kun ajattelen aikatauluakin. Puheenjohtaja sanoi hyvin selkeästi alkuun, että aikataulussa pitää pysyä ja puheenjohtajasta pitää pitää kiinni, joten pyrin nyt siihen. Lainsäädäntötyössä olitte siis tietoisia eroista, halusitte oikaista tilanteen lainsäädännössä. Oliko ulkopuolelta, toimialalta tai muilta osapuolilta komissiossa painetta sitä kohti, että standardeja alennettaisiin tai varmistettaisiin, että ympäristönäkökohta ei olisi niin voimakkaasti esillä lainsäädännössä. Sitten tulevassa kuulemistilaisuudessa varmaan tulee paljon kysymyksiä Der Spiegelin artikkelista, josta teollisuutta vastannut kolleganne oli täysin tietoinen sen mukaan näistä estolaitteista. Entä te virassanne, olitteko tietoinen näistä tiedoista, oliko se joku vuoto vai keskusteltiinko siitä vain kollegion kesken? Kuten jo sanoin ensinnäkin, eri yksiköissä on eri intressejä. Ja myöskin toimialan intressi oli erilainen. Jos joku vastaa teollisesta toimialasta, niin on aika luonnollista, että se teollisuuden intressiä kuuntelee. Mutta mikä minun intressini oli, oli se, että sovittu lainsäädäntö täytäntöön pantaisiin. Sen vuoksi painostin niin kovin, koska minulla oli suuria ongelmia ilmanlaadussa. Ja tiedetään oikein hyvin, miten vakavasti typpioksidi vaikuttaa ihmisen terveyteen. Ja mikä sitten typpioksidin vastuu siitä on. Se tiedettiin ja sen vuoksi pain, äh, runnasin sitä niin kovasti. Toisesta sanon suoraan, että en tiedä mitä tässä kysytte, koska tästä, tätä artikkelia en tunne. Monia asioita on kyllä lukenut, mutta en ilmeisesti ihan kaikkea. I, I don't read Niin en Saksaa lue muutenkaan. Mm, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille, herra Potocnik, että uhraatte aikaa tähän. Noin aluksi haluaisin minä todeta, että minusta komissio on oikeastaan suurempikin kaos ollut päällä kuin kuvittelimmekaan, ainakin sen perusteella, mitä viimeisen tunnin aikana te olette kertonut. Kyllä tämä on nyt ihan jo hulluuden rajoilla, mitä näitä kahdessa toimilissa on ollut päällä. Mutta palatakseni nyt tähän asiaan Kirjeessäni helmikuuta 2013 Rajanille te toteatte, että minä ja kollegani – Olemme usein puolustuskansalla, noin lyhyesti kuvailtuna, kun asetetaan tavoitteita päästöiden leikkaamiseksi. Voitteko kertoa, miten te joudutte tähän hankalaan asemaan? Miten kauan siinä joudut olemaan? I can... Voin vakuuttaa teille, että komissiossa ei mitään kaaosta ole päällä. Erilaisia intressejä eikä parlamentissakaan kaaosta, erilaisia kantoja vain. Se on elämää. Jos jostain on vastuussa, silloin tekee parhaansa, että intressisi toteutuisivat, jos niitä puolustaa. Puhuitte hankalasta asemasta. Aivan alusta lukien totesin, että jos on ympäristövastaava komission jäsen, niin oikeastaan jatkuvasti on hankalassa tilanteessa kun on vastuussa kerran kaikista seurauksista, joita aiheuttavat, olipa sitten maatalous, kalastus, liikenne, teollisuus, energia, ja voisin jatkaa viime kädessä. Kaikki päätyi sinun pöydällesi ja sitten joudut yleistä etua ajamaan. Oli ihan iloinen siitä, koska minä haluan puolustaa yleistä etua. Tässä tapauksessa oikeastaan se oli teidän, meidän terveytemme suojeleminen, ympäristön suojelu. Se vain täytyy ottaa huomioon, jos politiikkaa harjoittaa. Ja totta puhuen, kymmenen päivää tai vähän ennenkin, jo ennen kuin valmistelin tätä kuulemista. Ja niitä ikäviä tunteita, joita jälleen kävin läpi, niin mitä sitten tekee, niin aina vähän on hermostunut, niin huomasin jälleen kerran, miten kiva elämä on komission jälkeen. Vy jste mluvil o No, te nyt mainitsitte tämän hankalan aseman. En minä itse olisi sitä maininnut, eli sitä kirjasta olisi löytynyt. Vähän minua kyllä yllättää että teidän vastauksistanne oikeastaan käy selväksi, että kaikkein heikoin linkki, joka johti skandaaliin, olivat kansallisvaltiot, jäsenvaltiot. Te olitte aikaisemmin pääministeri, ministerin omassa jäsenvaltiossanne. Te olette yksi harvoista, joka on ollut linjan molemmin puolin, eli voitte vähän vertaillakin, mutta edelleen kuitenkin kritisoitte jäsenvaltioita. Joskus voi olla sitä mieltä, että aina kun puhutaan jäsenvaltiolle, niin aina sanovat, että no ei kun se on komission vikaa, kun säännöt eivät ole riittävän selkeät. Emme tiedä, mitä tehdään. Nyt haluaisin kuulla teidän arvioinnin tilanteesta, kun te nyt kerran olette ollut pääministeri ja komission jäsen. Eli kun nyt katsotte taaksepäin, niin missä olivat pahimmat kannot kaskessa? Äh, so I was... En pääministeri kyllä koskaan ollut. Euroopan ministeri toki ilman salkkua ennen kuin liitymme Euroopan unioniin ennen kuin tuli komission ensimmäiselle kaudelle. Alustuksessa pyrin antamaan ihan asianmukaisen kuvan tilanteesta. Jos jokainen miettii omaa käyttäytymistään aikaisemmin, varmasti löytää kyllä heikkoudet omista päätöksistään. Ja sen valtiot lähtökohtaisesti ovat vastuussa täytäntöönpanosta. Ja totta kai he, heillä on oma vastuunsa, mutta kuten totesin jo aiemminkin, kaikki me, jotka teemme työtä näiden asioiden parissa tai jossain vastaavassa, varmasti kyllä huomaa, että paremmin voisimme toimia kaikki. Tämä tutkinta käynnistettiin keskittyen nimenomaan nestolaitteisiin ja Volkswagen-tapaukseen. Sitten ruvettiin seikkaperäisesti keskustelemaan eroista todellisissa ajolosuhteissa tehtävissä testeissä ja niissä tuloksissa tai sitten laboratoriotuloksissa – ja nyt keskustellaan hyvin avoimesti myös siitä, mikä merkitys on, on hyvällä ilmanlaadulla Euroopassa kansalaisille. Totta puhuen suuremmoista. Vihdoinkin päästään keskustelemaan asioista, joilla on merkitystä. Sillä on aina ollut merkitystä minulle, että avoimesti keskustellaan siitä, miten se sitten toteutetaan. Mutta usein sitten huomaa, että hankalista asioista täytyy keskustella, kuten juuri nyt. And thank you, Mr. Potocnik. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Potocnik hyvin rehellisestä esitystavastanne ja analyysistanne sen suhteen, mitä tapahtui yhteenvetona vuodesta 2010 lähtien osallistuitte 21 työryhmään ja tietysti RDE-teknisen työryhmään, joka aloitti työnsä tammikuussa 2011, mutta kirjassanne, tämä on mainittu jo monta kertaa, mutta palaan tuohon kirjeeseen helmikuulta 2012, sillä se on tärkeä hetki. Anteeksi, 2013 olikin tuo vuosi. Siinä hyvin selkeästi sanotaan, että on kaksi asiaa. Yksi on Euro 6-standardi, siis tulevaisuus, ja ei pitäisi lykätä tätä enemmän kuin kolme vuotta, sillä KARS 21 tiedonannossa puhutaan jo kolmen vuoden lykkäyksestä. Mutta toisaalta katsotaan myös olemassa olevaa autolainsäädäntöä ja sitä, että sitä ei noudateta tarpeeksi. Ja te, te olette sanoneet tarkasti, että autoja on räätälöity niin, että ne testiolosuhteissa aiheuttavat vähemmän päästöjä ja dramaattisesti enemmän olosuht- äh, äh, päästöjä muissa olosuhteissa. Te pysy- kysyitte näistä kahdesta asiasta herra Tajanilta ja herra Tajani vastauksessaan keskittyy lähinnä euro kuuteen, mutta ei tähän toiseen aiheeseen. Haluaisin tietää, mitä olette tämän jälkeen tehneet pitääksenne yllä mielenkiintoa tähän toisen aiheeseen, sillä Enterprise-pääyksikkö vaikuttaa aivan liikaa keskittyneen euro kuuteen, mutta tässä on kyse siitä, että ei ole noudatettu sääntöjä. Ymmärtäisin niin, että olitte varmasti pettynyt tähän vastaukseen. No, tässä, tässä on myös sellaisia kysymyksiä, jotka pitäisi esittää kollegalleni. Minun huolenaiheeni olivat aina kummatkin nämä aiheet. Ja kuten selitin, minä olen aina uskonut, että jos komissio, jäsenvaltiot ja parlamentti yhdessä loisivat tämän poliittisen tahdon ja painostaisivat autonvalmistajia, niin silloin tähän tulokseen päästäisiinkin. Tämä oli minun uskomukseni teknolo- tämä teknologiahan on olemassa ja on markkinoita, joilla autojen suorituskyky on aivan erilainen kuin Euroopassa ja nämä asiat pitää ottaa huomioon. Uskoin siis, että tämä olisi ollut mahdollista. Miten tämä pitäisi sitten toteuttaa? En muista, että poliittisella tasolla olisin tämän jälkeen ottanut tämän asian esille kollegani kanssa, mutta olen varma, että asiasta keskusteltiin pääyksiköiden välillä. Tämän jälkeen en tiedä, minkälaisia keskusteluita siellä tällaisia keskusteluita käydään. Ensiksi tulee poliittinen viesti ja sitten keskusteluita käydään eri tasoilla. Minun kauteni jälkeen itse asiassa tämä eräs pääjohtaja kirjoitti toiselle pääjohtajalle, eli pääyksikön sisäisesti vaihdettiin kirjeitä ja, ja kantoja uskon, että aikaisemmin puhuttiin siitä, miten täytäntöönpanon lykkäämistä voitaisiin lyhentää, mutta, mutta tämä, oli, tämä on nyt tämä ensimmäinen aihe, eikä tämä toinen. E, ainoa vastaus, jonka saitte herra Tajanilta, hän kirjoitti, että olemme ottaneet suuntavivoja käyttöön puhtaammista autoista, mutta sehän ei vastaa teidän kysymykseenne mielestäni. Eli kysymykseni kuuluu, mitä tapahtui tämän maaliskuun 2013 kirjeenvaihdon jälkeen teidän kauteenne loppuun asti? Minulla ei ole siihen vastausta. Pääyksikkötasolla keskustelu jatkoi, mutta en tiedä miten, missä määrin mentiin mainitsemaan ne suuntaan tai toiseen suuntaan. Me julkaisimme puhtaan ilman strategian vuoden 2013 lopulla, eli melko lailla samaan aikaan. Ja tuolloin totta kai minä keskityin näihin aiheisiin, jotka olivat minun vastuualueellani, mutta Eh, en siis ottanut tätä asiaa uudelleen esille. Eh, Kiitos. Puhun italiaksi. Minä haluaisin kysyä teiltä teidän mielipidettänne se, että on ylitetty NOx-päästöt nyt ja silloin, siis dieselmoottoreista, niin voidaanko ne osoittaa olevan estolaitteiden syytä. Tai kuten on sanottu myös, että testit ovat olleet riittämättömät laboratorioissa tai että on, olisi jonkinlaista hyväksyntää ajoneuvoissa, eli no ikään kuin sormeiltu, jotta testit menisi läpi. Mainitsen sen itsekin, tämän kultaisen kortin. The second. Tämä jälkimmäinen oikea vastaus. Eh, eh. Kiitos. Kiitos ja vastauksesta, koska minä uskon, että meidän pitäisi kyllä vähän selkeämmin selvittää tätä, että laboratoriotestit on suunniteltu nimenomaan näin virheellisesti, niin että se helpottaa läpipääsemistä. Haluaisin kysyä, tiesittekö te jo 2004 tällaisesta vaihtoehtoisesta testistä? yhteisestä tekstisyklistä. Puhuttiinko siitä mahdollisesti? Ehkä sitä voitaisiin esittää, tätä vaihtoehtoista, koska NEDC oli niin tehoton. It was not on me to know. Ei minun kuulunut tietää näitä yksityiskohtia. Ei se kuulunut minun revirilleni. Minä olin ilmanlaadusta vastuussa. Minä tein kaikkeni ja minun tapauksessani tärkeää on, että me ymmärrämme, niin että jäsenvaltiot, siis jos jäsenvaltiot eivät noudata joitakin ilmanlaatustandardeja, siinä voi olla erilainen kirjo vastauksia siihen pääsemiseksi. Ei voi osoitella pelkästään autojen päästöjä, koska ei se pidä paikkaansa. En tietenkään mennyt yksityiskohtiin joissakin asioissa – ei se kuulunut minulle viirilleni, mutta kyllä me julkisesti kuulemisissa muuten keskustelimme tästä myös ilmalaadusta jo komissiossa. Tammikuun ensimmäisenä päivänä 2003 otin esille silloin kyseen, kysymyksen esille näistä eroista. Eli on kyse vastuun jaosto ja minä tein oman hommani. Grazie. Selvä, kiitos. Minusta vaikuttaa kuitenkin ihan absurdilta, että kun näin monta vuotta on ollut käytössä, niin vähän on tehty, että luovuttaisiin näin huonosta testistä, kun on vaihtoehtoja tarjolla. Minä totta kai huomioin, että RDE, tämä oltiin kehittelemässä, tekniikka ei vielä ollut valmis, mutta oli kuitenkin olemassa vaihtoehtojakin. Jos edelleen ajatellaan, että voimassa oleva lainsäädäntö, joka on tietenkin etusijalla ja pyrkii ilmanlaatua kohentamaan, niin totta kai ei tavoitteisi voinut päästä silloin käytössä olleilla keinoilla. No ehkä tämä on enääkin kanta Ehkä voisitte kuitenkin enemmän kertoa myös siitä, minkälaisia kannustimia annettiin valmistajille tänä kautena nimenomaan näissä yhteyksissä. Eli puuttelisin testiin, kun toimittiin. Ja vaihtoehtoikin tarjolla oli. Julkisin varoin kannustimia annettiin valmistajille, jotka eivät kuitenkaan tuoneet puhtaampia autoja markkinoille. Thank you. Kiitos. Totesitte, että on naurettava, että niin monta vuotta tämä oli vireillä. Oikeastaan sanotte sen ihmiselle, joka oli ainoa, joka selvästi tuli tämän esille viiden vuoden kautensa aikana. Minulla on puhdas omatunto kyllä tässä. Minä voin kertoa kaikista niistä puheista, joita kauten, kauten aika pidin, mitä sisäisesti tai ulkoisesti tein. Puhuin tästä ja yritin saamaan vastauksia. Siitä oli tulossa yhä vakavampi ongelma, nimittäin ilmanlaatu. Ihmiset, jäsenvaltiot valittelivat alueet, kaupunginjohtajat eivät pääse tavoitteisiin. Muuten ne ministerit, jotka minulle valittelivat, olisivat voineet valitella omille ministereilleen omissa maissaan, tivanneet, että määräisivät tämän kaupungeissaan ja alueillaan. Se on päivänselvää. Mutta sen verran sanon, että mitä te nyt mainitsitte eri välineitä kysymyksissänne, niin eivät olleet minun rootelissani. En pystynyt tekemään sitä, mikä ei ollut minun käsissäni tässä yhteydessä ihan jatkuvasti, kun olin jo tutkimuksesta vastaava komission jäsen, samaan enemmän investoitua autoteollisuuden tulevaisuuteen. Korostaisin nyt yhden asian, jota kukaan ei ole esille. Autovalmistuksen tulevaisuus. Minä olen Unemin yhdessä paneelissa mukaan. Et tiedättekö, kuinka nopeasti liikkuvuusmarkkinoilla kaikki muuttuu? Se on ihan hämmästyttävää. Emmekä tiedä, mihin me päädymme. On erittäin tärkeää, kun olen nähnyt, että autoteollisuus täälläkin on nyt reagoimassa nopeammin. Mutta tämä on keskeinen kysymys. Meidän täytyy saada aika tuloksia niissä autoissa, jotka teillämme ovat, että ne vastaavat ilmastotavoitteitamme, ilmanlaatutavoitteitamme. Siitä on kyse. Mr. Um, <laughs> Potocnik. Aivan ehdottomasti, herra Potocnik mutta tutkintavaliokuntahan tarkastelee nimenomaan näitä väärinkäytöksiä ja kaikki valiokunnat ja meidän raportissa me tulemme viittamaan myös tulevaisuuteen. Edustaja Belet. Kiitos puheenjohtaja herra Potocnik. Eikö meidän pitäisi nyt myöntää, että on vaikea kaikille toimielimille, parlamentille, neuvostolle, parlamentille, myös jäsenvaltioille, taistella eri taisteluita eri taistelukentillä eri aikaan, äh, samaan aikaan. Me olemme kaikki samaa mieltä varmaankin siitä, että komissio, parlamentti ja neuvosto tekevät erinomaista ää, äh, työtä, ää, äh, kun ää, tämä ajatettiin, vietiin lähes nollaan. Sama koski CO2-päästöjä, mutta noksia hieman jälkijunaan, typenoksidit. Oli hieman hankalaa keskittyä kaikkiin asioihin yhtä aikaa mutta me teimme hyvää työtä äh, PMO kanssa, CO22 kanssa vähän vähemmän. No toi on, oli, tuo oli suurin piirtein se vastaus. jotkut kollegat ovat kirjallisesti vastanneetkin jo teille, että osa heidän, äh, he keskittyivät osittain nimenomaan tiettyihin asioihin komission jäsen Dimas hän kirjoitti ja sanoi, että he keskittyvät enemmän CO2 ja PM hiukkaspäästöihin ja e nokseihin. Tämä oli heidän fokuksensa. Jos on vastuussa ilmanlaadusta, silloin täytyy keskittyä kaikkiin asioihin. Niin minä olen yrittänyt. Siksi me mandaattikauteni lopuksi käynnistimmekin rikkomusmenettelyn Joten se asia, josta te ja me puhumme täällä tänään, on myös osittain se syy, miksi meillä on ongelma noksien kanssa ja miksi me olemme tässä tilanteessa. Mutta kaiken kaikkiaan mm, minä uskoisin, että ilman äh, laatu ja sen parantamispolitiikka, jos katsotaan lukuja, niin tämä on ollut menestyksekäs politiikka unionissa ja monilla sektorilla tämä on hieman äh, eri mutta tämä on kyllä ollut menestys. Viittasitte tulevaisuuteen. No, toki täytyy katsoa myös menneisyyteen, mikä meni pieleen, mutta tulevaisuuteen. Viime viikolla yksi erittäin tärkeä valmistaja, osien valmistaja sanoi, että tämä raportti tulee olemaan tärkeä tuleville 10-15 vuodelle, koska CO2-päästöjen osalta 20 prosenttia se tulee olemaan tehokkaampaa. Eli 20 prosenttia vähemmän päästöjä, joten onko teidän mielestäni meidän jatkossa investoitava puhtaaseen diisseliin? Minusta meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti siirtyä autoihin, jotka ovat ilmastopolitiikkamme ja puhtaan politiikkamme mukaisia. Edustaja Dalli. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Potocnik, että olette paikalla. Kiitos kuulemistilaisuudesta ja rehellisistä vastauksista. Kuitenkin jäsenyysaikananne siteeraan. Sanotte, että autot räätälöitäisiin testisykliin ja että autoja peukaloidaan. Voitteko esittää määritelmän, mihin tässä viittasitte täsmällisesti ottaen? I'm saying this because... Siis sanon näin, koska sanot jälleen, että te olette ollut hyvin tai vastaatte hyvin varovaisesti, sanotte, että henkilökohtaisesti ette ole saanut tietoa estolaitteista, ette ole saanut tietoa mistään tilanteesta, jossa näitä laitteita olisi saatu selville, ja missään vaiheessa komissio on ollut myöskään tietoinen niin konkreettisista tilanteista, sanotte myös. Oliko minkälaisia epäilyjä että jotain oli todellakin menossa pieleen estostrategiassa, että niitä käytettiin. Kuten jo vastasin, ei ollut mitään hajua eikä ajatusta siitä, että joku huijaisi ohjelmistoilla. Kun sanoin peukaloitu, tweaked, siis lainausmerkeissä tämä ilmaisu, puhuin siitä, että miten valmistaja voi valmistella auton niin, että se pääsisi testisyklistä läpi, mutta että myöhemmin sitten tien päällä se ei olisi tarpeen. Eli todelliset ajonaikaiset olosuhteet olivat tietysti hyvin erilaiset kuin testin aikana, niin kutsuttu Golden Vehicles lähestymistapa. Yksi asia, kun komissio asiaa käsitteli, niin puhuttiin NEC-direktiivin vaikutusten arvioinnista, niin tuli esille äh, laittomia käytäntöjä. Siinä äh, oltiin huolestuneita erityisesti ympäristön osalta tärkeiden osien peukaloinnista, esimerkiksi dieselhiukkas suodattimen poistosta ja muista tällaisista. Näin me ymmärsimme siihen aikaan sen, mitä oli menossa pieleen. Um, Tämä on kovin mielenkiintoista, koska parlamentin äh, ilmanlaatutilaisuudessa sanoitte jossain vaiheessa, että nämä erot, siis viittasitte äh, tienaikaiseen todelliseen ja sitten laboratorio-olosuhteisiin, että ne ovat valtavat erot. Ja joissakin tapauksissa voi olla jopa 500 prosenttia verrattuna tyyppihyväksynnän raja-arvoon. Eli te nyt sanotte tässä, että näiden peukalointien myötä, kuten niitä nyt määrittelette, esimerkiksi laittamalla ilmastointi päälle, renkaita manipuloimalla tai teippaamalla ikkunat saadaan tällainen päästövähennys. Toivon, että kuten monissa tapauksissa Euroopassa, niin nyt ei sanansaattajaa tapettaisi. Se on tärkeää ymmärtää. Niin, johdonmukaisesti silloin sanoin. JRC-testi dieselautoista täsmällinen tulos 4-7 kertaa ylitys, 400-700 prosenttia. Päästöylityksellä koko testisyklin aikana jopa 14 kertaa. ERE-tulos oli 4,7 kertaa keskimääräinen raja. Päästössä oli suurta eroa tyyppioksidin osalta todellisissa olosuhteissa ja tekstisyklissä euro 6 jo. 17 testattiin 8, täytti 8 kilogramman rajan kaikki kaikki olivat saaneet sertifioinnin saman standardin mukaisesti. Joille oli jopa tämä vaatimusten, vaatimusten kerro 4,7. Anteeksi, 14,4. Edustaja van der Kamp. Puheenjohtaja. Minä olen tässä nyt 40 minuuttia teitä kuunnellut. Onko teillä itselläni sellainen ajatus, että te olitte tarpeeksi kova. Te sanoitte, että te olette pitäneet kaiken näköisiä puheita, olette vaatineet äh, julkisuutta asialle, mutta teidän palveluillanne, että ne kommunikoivat, äh, te ette tienneet. Minä kirjoitin Tajanille ja siihen en saanut tarpeellista vastausta sanotte näin, ja ette kuitenkaan jatkanut äh, jäsenvaltiot olisivat voineet tehdä enemmän. Ja me pidämme pääosastoa, ympäristöpääosastoa yleensä hyvin äh, tällaisena kovaäänisenä pääosastona. Meillä on aina paljon äh, julkisuutta ja paljon mielenkiintoa. Ja nyt te olette hieman vaatimaton, eikä nyt olisi voinut olla hieman teräväkyntisempi. Kiitos. Ihan näppärästi kerroitte kaiken, mitä olen tehnyt, ja minä nukun yöni hyvin. No, olipa tuo näppärä filosofinen vastaus. Kysymys kuuluu, ympäristökomission jäsen, jos vertaa teidän asemanne äh, Nelly Kruusin kanssa, niin äh, hän ei anna kyllä hyppiä nenälleen. Ja teistä tuntuu, että te vain niin sanotte, että niin minä istuin yhdessä siellä muiden komission jäsenen kanssa, eikä meillä ole vastuuta – Olisiko teidän pitänyt laittaa ihmiset hieman enemmän järjestykseen? on todella helppoa puhua asioista tänä päivänä, siitä mitä tapahtui menneisyydessä. Silloin kun ollaan siinä hetkessä ja pitää tehdä päätöksiä, on pakko tehdä kompromisseja. Eivätkä kaikki asiat ole sinun käsissäsi. Ja kaikki vastuun vaihtelut eri tasoilla, ryhmiä, joita perustetaan ja niin edelleen. Sinä yrität käyttää niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Minun pyrkimykseni oli aina pyrkiä vaikuttamaan niihin asioihin, joihin minä kykenen vaikuttamaan. Enkä käyttänyt liikaa energiaa asioihin, joihin en uskonut voivani todellakin vaikuttaa. Ja jotkut eh, organisa- organisatorisista kysymyksistä olivat sellaisia, ne eivät olleet minun käsissäni. Yritin. Ehkä jotkut eh, toimet olivat eh, tehokkaampia, jotkut vähemmän tehokkaita. Se on todellisuutta, mutta se mitä aluksi sanoin täytyy löytää optimi poliittisessa maailmassa ja käyttää sitä parhaalla tavalla. Jos minulta tänään kysytään, kuten sanoin, jos joku todellakin osoittaisi minua, toki ehkäpä olisin joissain asioissa voinut olla päättäväisempi. Edustaja Bonifas. I will speak in French. Minä puhun ranskaa. Minä jatkan Marian Dallin kysymyksistä liittyen JRC-tutkimuksiin, niin että siellä oli tulokset 400 kertaa huonommat, varsinkin typen oksideissa verrattuna siihen, mitä laboratorioissa puhutte järjestöstä paljon, tunnette sen hyvin. Eikö teillä ollut halua, kuten totesit alustuksessanne, tehdä enemmän, että olisi näyttöä, kääntynyt IRC puoleen sel- ja selvittää, miksi tämmöinen ero siellä oli. Tutkia asiaa. IRC ehkä olisi voinut sen tehdä, eikö teillä ollut halua antaa sille tehtäväksi tätä? JRC. IRC muuten. Jonkin aikaa kyllä olin vastuussa JRCstä, kun oli tutkimuksesta vastaava komissio sen ensimmäisellä kaudella, niin Yleensä ihmiset monesti uskovat, että kun on tämmöinen komission sen että ihan kaikki yksityiskohdatkin tiedepolitiikasta, mutta tässä oikeastaan keskitytään nimenomaan poliittisen puoleen. Usein kyllä täytyy tietää kaikki tieteestäkin, miten tutkimus kehkeytyy maataloudessa tai miten asiat sujuvat energiapuolella. Kyllä se minua kiinnosti ja minä kyllä sitäkin seurasin. JRC käynnistyi 2004 PEMS-testeillä raskaissa ajoneuvoissa 2007 jatkettiin ja tulokset tulivat minun kauteni aivan alussa. Anteeksi, ei, ei kun vastaisitte ihan vain tuohon kysymykseen. Kun näitte tämän 400-500-kertaisen eron, JRCn selvityksessä olisitte edellyttäneet heitä selvitystä, miksi näin oli, no RDItä vielä eteenpäin. Mutta mistä tällainen valtava ero tuli verrattuna laboratoriologian, Eli olisi sitä selvitetty. Me, meillä oli meidän mielestä aika hyvä selvitys erolle. Voin lukea JRCn selvitykset, luin jo tässä ennenkin ne. Eli me olimme ne, Emme ilmeisesti ihan kokonaan eroa. Silloin ymmärsimme näin. Siksi kukaan ei halunnut JRCtä selvittämään estolaitteita, koska emme kuvitelleet, että minkälaisia estolaitteita olisi edes käytössä. Siksi uskoisimme, että jos poistetaan ne ongelmat, eli lainsäädännön selvittäminen, testilaitteistot, mitkä jo luettelenkin, niin ehkä näin voitaisiin nämä ongelmat sitten ratkaista. Mr. Salva? Mr. Salva? Different Somalis, Mr. Gizekin. Herr Salba hat Flugzeug, deshalb darf ich ins... Herra Zalba oli myöhässä, joten minä käytänkin nyt puheenvuoron. Kiitos näistä vastauksista. Te kuvailittekin jo hyviä yhteistyösuhteita komission jäsen niin Saksalaisessa Spiegel-lehdessä on kirjoitettu, että ympäristöpääosaston ja teollisuuspääosaston välillä on ollut sota käynnissä jo vuosia te puhuitte kuitenkin hyvistä yhteistyösuhteista. Mikä tässä pitää paikkaansa? Kumpi esitys asia, asian tilasta? Molemmat. On totta. Tämä on totta. Sanoin aluksi, että eri pääosastojen välillä on eriäviä mielipiteitä. Voitte kutsua sitä sodankäynniksi, mutta sitä se ei ole. Se on itse asiassa vain keskustelua, jossa kaikki puolustavat omia kantojaan. Minä uskoin vakaasti siihen, että meidän kantamme on oikea. Tapasin useasti kollegat äh, Tajanin ja me teimme hyvää yhteistyötä. Siinä kaikki. Se ei tarkoita kuitenkaan, että olisimme olleet samaa mieltä kaikista ratkaisuista, jotka olivat pöydällä mutta jos on vastuussa ympäristöstä, silloin ei voi olla aivan tyytyväinen kaikkeen, mutta voi olla tyytyväinen, jos mennään oikeaan suuntaan ja jos otetaan kunnianhimoisempi lähestymistapa. Ja minun mielestäni näin kollektiivisesti olemmekin tehneet ja usein saamme saimme myös ympäristövaliokunnalta hy- hyvää tukea tässä työssämme. Eli siis sekä sotaa että yhteistyötä. Vielä toinen kysymys. Alustuksessanne sanoitte, että olisitte voineet tehdä vielä huolellisemmin työtä, olisitte voineet tehdä vielä enemmän. Tämä on hienoa itsekritiikkiä entiseltä komission jäseneltä, siis äh, kunnioitukseni siitä. Kysyin herra Verhoigenilta tuosta vuoden 2005 prosessista, siis tiedettiinkö näistä päästöeroista ja nyt sitten RDE-lainsäädäntö, tuo, ää, aloit, sitä aloitettiin luomaan jo vuonna 2005, ja nyt vasta sitä ollaan viimeistelemässä 11 vuoden jälkeen. Miten on prosessit paranemaan niin, että tuloksia tulee nopeammin? Tämä on hyvin vakava kysymys. Tämä tarina, jonka, jota te kuvailitte, se huolestuttaa minua. Minä aina yritin edistää nopeampia ratkaisuja Ja usein voitaisiin saadakin nopeampia ratkaisuja aikaiseksi, mutta kuten sanoin, on erilaisia vastuualueita ja meillä on myös eri välineet käsissämme. Yritin käyttää noita välineitä, jotka olivat minun käytössämme mahdollisimman, käytössäni mahdollisimman tehokkaasti. Ja tämä tietysti liittyi ilmanlaatuun ja NEC-direktiiviin. Tiedätte itse, miten vaikeat neuvottelut tuolloin olivat. Nyt on se hetki, jolloin teidän pitäisi todella tukea ehdotuksia, jotka tulevat hyvältä puolelta. Edustaja Kallenbach. Ja, Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. En nyt halua kyseenalaistaa tuloksia komission jäsenenä. Minä olen sitä seurannut ja olette kovasti ympäristöasioiden puolesta kamppaillut. Tässä kolmistilaisuudessa tulee esille koko ajan sellainen vaikutelma, joka on tullut monissa tapaamisissa esille ja olen siitä puhunut aiemminkin, että ympäristö- ja terveyskomission jäsen niin muiden kollegoiden kanssa ei saa samaa painoarvoa kuin muut. Muistan teidän sanoistanne, ja tehän olitte aina minulle sellainen, joka ei kasvua ja työllisyyttä aseita ympäristöasioiden vastakohdaksi, vaan äh, ympäristöasioissa on työllisyyttä ja kasvua mukana. Ja nyt Minulla on sellainen vaikutelma, että muiden osastojen kollegat ja teollisuuden ja toimialan äh, keskuudessa sanan eivät ole saaneet vastakaikua. EUn tehtävä kaikilla äh, politiikan toimialoilla, niin jos ajatellaan ympäristön suojelua, ilman niin 200 000 ennennäköistä kuolemaa Euroopassa, että tätä ei oteta huomioon. Ja tietysti inhimillisen kärsimyksen lisäksi, niin tässä on valtava taloudellinen rasite jäsenvaltioiden terveydenhoitojärjestelmille. Onko nyt niin, että ei ole onnistunut terveyskustannuksia ja ympäristökustannuksia, kun ei ole tahtoa täytäntöön panna esimerkiksi raskainen hyötyen ajovoimin päästöjen osalta, että ei olla pystytty esittämään asioita niin tarkasti tai pontevasti. Niin, että oltaisiin voitu täytäntöönpanna eurooppalaisen lainsäätäjän vaatimukset ja tavoitteet. No. I was doing... Tein parhaani, jotta minut olisi otettu ympäristöasioista vastaavana komission jäsenenä vakavasti, myös teidän avullanne. Henkilökohtaisesti te ja sitten muut ympäristövaliokunnan jäsenet myös. Monilla rintamilla saavutimme menestystä. Jos nyt katsomme taaksepäin, niin voimme olla aika ylpeitä monista kiin esityksistä, joista vielä nytkin keskustellaan jopa tässä talossa. Mutta silti on varmaankin elämän tosiasioita, että me kaikki yhdessä niin meillä on kaikki kullakin omat prioriteettimme. Kasvu ja työpaikat ovat olleet niin kauan kuin muistan kahden Paroson komission ja myöskin Junckerin komission pääasioita. Ne ovat huomiomme keskiössä olleet ja ovat. Enemmän tai vähemmän olemme samaa mieltä. Ja olen aina pyrkinyt siihen, että kestävyys olisi osa sitä tarinaa ja että poliittisena prioriteettina se ottaisiin esille, koska uskon vakaasti, että kestävyys, ympäristöllinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys on myös mahdollisuus liike-elämälle ja myös tulevaisuutemme kannalta. Edustaja Herbrandi. Madam Chair, I, I must... Kiitos. Me olemme saaneet tässä nyt aika eh, synkän kuvan eh, aikamoista taistelusta vuosien ajalta jo ympäristön pääosaston ja teollisuuspääosaston välillä. Se, mikä minusta on vaikea ymmärtää, että kaikki tieto, kaikki todisteet olivat teidän puolelta. Kaikki raportit, kaikki todistivat, että lainsäädäntö ei toiminut, että jäsenvaltiot eivät täytäntöön panneet lainsäädäntöä. Siitä huolimatta ette päässeet sopimukseen kolleganne Janin kanssa, jotta olisi ryhdytty todellisiin toimiin. Jos et ole samaa mieltä, niin usein marssit poman puheille. Joten kysynkin, menittekö te äh, puheenjohtaja Barroson juttu sille? Ja valitsiko hän äh, toisen osapuolen puolen? Me sovimme ratkaisusta tulevaisuuteen. Ja tämän ratkaisun me hyväksyimme ja otimme käyttöön. Mutta ongelma, ihan kuten sanoitte, tai Bas ja myös te, eli tämä KARS. Ja vuonna 2017, kun se toimii täysin, niin ehkäpä silloin meillä on euro kuutosen ja RDE-testien kohdalla. Jos minä tänä päivänä hoitaisin tätä asiaa, keskittyisin tähän, koska ymmärrän kaikki nämä ulottuvuudet, joista tänään täällä puhutaan, paremmin kuin mitä, ihan rehellisesti sanoen, paremmin kuin silloin aikoinaan. Ei, en mennyt pomojuttu sille. Mutta me keskustelimme tästä ilmanlaattu keskustelussa, jossa kerroin komission puheenjohtajalle ongelmista. Oliko Barroso jollain tavalla mukana tässä sisäisessä keskustelussa? Ei tietääkseni. Mainitsitte, että ajattelitte eri tavalla ää, autoista, siis maantiellä, ja että teistä oli väärin, että näitä tyyppihyväksyntöjä ei poistettu tietyltä ajoilta. Tajanin kirjallisessa vastauksessa hän on eri mieltä hän keskittyy vain ja ainoastaan tähän testisykliin. Niin kauan kun testisykli toimii, niin ei ole mitään syytä vetää tyyppihyväksyntöjä pois. Ja te olette siis eri mieltä. Minä uskon, että molempiin pitää puuttua. Yksi ovat tulevat autot, ja siihen olemme hyvällä tavalla keskittyneet, ja sitten toinen liittyy olemassa oleviin. Edustaja Kostmer. Kiitos, herra Potocnik. Te olette jo muutaman kerran sanoneet, että teille ei ole pistänyt silmään mitään väärinkäytöksiä. Minäkin luin tuon Der Spiegelin artikkelin hyvin tarkkaan. Sanoisitteko nyt jälkikäteen, että teidän komissiokautenne ehkä keskittyy liikaa pikkuseikkoihin, ja jätti huomiota isot mahdollisuudet, isot aihealueet. Liian usein kaikki instituutiot, joissa olen ollut töissä, oli kyse sitten hallituksesta tai neuvostosta tai komissiosta, usein keskitytään pikkuseikkoihin eikä puhuta tästä yleiskuvasta, isosta isoista asiakokonaisuuksista, jotka olisivat tärkeitä tulevaisuudelle, olen samaa mieltä. Me olemme teknisissä kuulemisissa puhuneet usein Yhdysvaltain tilanteesta ja siitä, siitä, miten siellä on käsitelty estolaitteita, joten haluaisin kysyä, te sanoitte jo tänään useamman kerran, että te ette tuolloin nähneet syitä tutkia asiaa tarkemmin. Oliko pääosastossa tietoisuutta siitä, että Yhdysvalloissa on jo paljon tarkempia määritelmiä estolaitteista? Teidän pitäisi ehkä esittää tämä kysymys pääosastolle eikä minulle, mutta koska tiedän, että pääosastossa on hyviä työntekijöitä, olettaisin, että he tiesivät asiasta. Seuraavaksi edustaja Lopes. Kiitos. Vähän yhteen vetona. En ole vielä, kun on on selvää näyttöä ollut paljonkin, komission jäsenelle että oli eroja laboratoriopäästöissä ja todellisissa ajo-olosuhteissa. Ja käytettiin myös estolaitteita siis. Nyt esitän tältä puolelta kysymyksen. Teittekö yhteistyötä herra Tajinen kanssa KARS 21 tai PEMSissä? Oliko ongelmia komission jäsenen Tajanin kanssa, kun ajatellaan päästölainsäädäntöä? Yes, we were working together on Me teimme yhteistyötä Kars 21. Hän ystävällisesti kutsui minut ryhmään ja siinä selvästi puolustin omia intressejäni. Esittelin niitä kantoja, joita täällä olen täällä esitellyt. Totta kai minä jatkuvasti yritin argumentoida niin, että – aikataulu olisi tiiviimpi. Minusta nyt on tärkeää sanoa, että kun käytiin kunnon keskustelua, niin päädyttiin siihen. Parlamentikin sitä tuki laajalti noin 2014 ja viikoksi, että kolme vuotta tarvittaisiin tulosten aikaisamiseksi. Tässä mennään omine vastuinemme kunkin kohdalla näistä päätöksistä. Toteutetaan se nyt ensi vuonna se on. No me ha contestado la... Ette te vastannut esittämäni kysymykseen. Oliko ongelmia herra Janin kanssa? Jos voidaan päätellä, että ongelmia olisi ollut, niin ehkä olisi muuten tiedyt paremmin asiat. Ja jos, ja jos ei ongelmia ollut, niin, niin ette tiennyt näistä. Ja miksi, miksi tämä ole tullut kollegioon asti? You have disagreements. Erimielisyyttä on aiheesta joidenkin kollegojen kanssa täällä salissa teilläkin, mutta kollegoja edelleen olette, niin minäkin toimin. Jos jotain haluaa saavuttaa, minusta kaikkein tärkeintä aina on, miten saada kollegoilta myönteistä pöhinää. Ja jos ajattelee, mitkä ovat minun ongelmani ja miten niihin puuttua. Näin tein töitä Tajanin kanssa, kuten muidenkin kollegojen jäsenten kanssa. Decir que no había problemas. Siis ilmeisesti ei ollut ongelmia. Huolimatta siitä ilmeisesti tiesitte kaiken. Koordinoitte yhteistyötä yhteishengessä. We tried our best. Py- pyrimme parhaaseemme. Try to do always. Yes. Get Minä yritän aina tehdä ja saada toisiltamme positiivista energiaa. Edustaja Positiivista. Uh. Dovolte mi ještě krátkou otázku. Vy jste tady mluvil o tom, že po bitvě... Yksi lyhyt kysymys, jos sopii. Mainitsitte, että, että ainahan ollaan jälkikäteen kovin viisaita. Nyt kun otetaan huomioon, mitä nyt tiedätte ongelmasta, mitä olisitte tehnyt eri tavalla? Koska meidän tehtävämme on se, että estetään samanlaisten virheiden toistuminen. Nyt puhutaan huonosta toimeenpanosta. Uskon kyllä, että säännöt, jotka mahdollistivat tietyn sääntöjen kiertämisen, ja, niin se pitäisi estää tulevaisuudessa. Mitä teette sen eteen? I could hardly do a lot different. Tuskin mä voisin kovin paljon eri tavalla tehdä kuin mitä teen. Ehkäpä yrittäisi vähän enemmän keskittyä olemassa olevan täytäntöönpanoon. Vähän painostaa siinä enemmän. Täällä Euroopan parlamentissa pidin julkisen puheen, jossa kerroin teille asiasta. Pidin puheen 24.9. Rotterdamissa, jossa puhuin asiasta. Keskustelu oli voimaperäistä komission sisällä. Ja vaihdettiin paljon sähköpostia kirjeitä johtajatasolla – Asiantuntijoiden tasolla kirjoitin kirjeen komission jäsen Tajanille. Osallistuin aktiivisesti 21 työryhmään. Olen tehnyt kaiken mahdollisen teidän tuellanne sen eteen, että se lainsäädäntö, josta vastasin, oli paras mahdollinen standardien nostamiseksi ilmanlaadun osalta mukaan lukien standardit, jotka liittyvät tyvinoksideihin. Olen yrittänyt parhaani. Mutta nyt jos katsotaan taaksepäin, niin kuten sanoin, ehkäpä ainoa asia, joka olisi voinut tehdä. Ja se liittyy yhteen asiaan, josta keskusteltiin aiemmin. Ja ympäristöasioissa se oli yksi asia, siellä on paljon muutakin. Luonnon monimuotoisuus, kemialliset aineet, vedenlaatu, tuhansia asioita, joita olisi voinut edistää. Ennen kuin tulin tähän valiokuntaan, minulla oli kaksi päätöstä edessäni puhua sen tietämyksen varassa, jota, jonka tiesin aiemmin, mutta sitten kun olen lukea asiasta, niin syvennyin siihen paremmin, kun se alkoi minua kiinnostaa kovasti. Ja siis jos olisi ollut mahdollisuus käyttää kuhunkin ongelmaan kymmenen täyttä työpäivää, niin olisi ollut kyllä varmaan kaikkien komission jäsenille olisi ollut tosi kiva. Ja sitten viimeinen puhuja, edustaja Törmäs. Eight. Kiitos. Vuonna 2008 ympäristöpääosaston edustaja pyysi JRCltä tutkimusta saksalaisista dieselautoista, ennen kaikkea Volkswagen-autoista, jotka vietäisiin USA-markkinoille. Eli juuri näitä autoja piti tutkia, joissa käytettiin ostolaitteita. Onko nämä tutkimukset tehty ja oletteko nähneet näiden tutkimusten tulokset? En ole tietoinen tällaisesta, enkä ole nähnyt tällaisten tutkimusten tuloksia. Sanotte kirjeessänne, että olisitte tyytyväinen, jos otettaisiin käyttöön tiettyjä toimia, kuten esimerkiksi tyyppihyväksynnän pois vetäminen. Laillisesti komissio oli sellaisessa tilanteessa, että se olisi voinut aloittaa rikkomusmenettelyn, jotka, joka olisi johtanut tyyppihyväksyntien pois vetämiseen. Eli loppujen lopuksi tämä oli poliittinen päätös, jonka teki komission jäsen Tajani johtajani, siis se päätös, että ei aloiteta rikkomusmenettelyä. Kuten selitin alussa, olen tehnyt kaiken hyvin tarkasti, huolellisesti. Me olemme ilmanlaadun suhteen aloittaneet rikkomusmenettelyjä melkein kaikkien jäsenvaltioiden kohdalla. On vaikea yhdistää kaikki tiedot ja ottaa kaikki huomioon, kun aloitetaan rikkomusmenettelyä, sillä pitää olla aivan varma, että voittaa tapauksen ja jokainen komission jäsen tekee oman päätöksensä. Teidän kannattaa kysyä minun jälkeiseltä puhujalta, niin miksi hän teki tämän päätöksen. Sanoitte, että te puolustitte yleistä etua. Tämän takia tulee ennenaikaisia kuolemia 200 000 vuodessa ja sanoitte, että toinen komission jäsen oli eri mieltä. Onko hyvä idea sitten ilman saasteiden suhteen, jos tyyppihyväksyntiä ei voi vetää pois, niin onko hyvä idea antaa valta tästä komission jäsenelle, jota sitoo teollisuuden edut. Tämä on perustavanlaatuinen eturistiriita, johon meidän on puutettava, puututtava. Tämä on ollut ö, ongelma menneisyydessä ja siihen ei ole komissio puuttunut ehdotuksessaan. Hyvä edustaja Turmas, tähän puutuin alustuksessani. Vastuunjako ei ole kollega Tajanin eikä minunkaan käsissäni vaikka se on ongelma. Eli komissiolla on velvollisuus puolustaa yleistä etua eikä pienhiukkas, e, eikä siis tämän erityisen teollisuuden etuja. Siihen se pitää muistaa. Kiitos oikein paljon ja kiitokset herra Potocin hyvin avoimista vastauksista ja myös teidän poliittisista lausunnoistanne. Ne ovat varmasti avuksi meille jatkotutkimuksissa. Kiitos. Thank you. Kiitos ja toivotan teille hyvää onnea. Okay, sorry colleagues for the small delay. No niin, kollegat, anteeksi, tässä oli pieni viivästyminen. Siirrymme päivän toiseen kuulemisosuuteen. Kollega ja äh, entinen äh, teollisuusasioista vastaava komission jäsen vuoteen 2014 asti. Me olemme jo erittäin mielenkiintoisesti, äh, mielenkiintoisen ajan tässä viettäneet entisen komission jäsen Potocinin kanssa. Teidän nimen kerran esiin. Mutta nyt saatte äh, 10 minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olen iloinen, että voin täällä olla tutkintavaliokunnassa. Näin saa mahdollisuuden kertoa teille, mitä on tapahtunut ja tehty 2010-2014 aikana, jolloin minä olin teollisuudesta vastaavan komission jäsen, jotta voitaisiin saada elvytettyä reaalitalouden kilpailukykyä, saada vauhtiin Euroopan teollisuus kriisin aikoina, mutta perustan yhteen periaatteeseen, mitä olen aikanaan esitellyt myös parlamentin valiokunnissa eri kuulemisissa, kun minut nimitettiin teollisuuksien vastaavaksi komissaari, niin että saada sellaista teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu ympäristöpolitiikkaan tavoitteena oli vihreät talous, teollisuus, että saadaan vihreät taloutta. Ja näissä puitteissa minä olen siis toiminut aikanaan noina vuosina keskittyen myös paljon autoteollisuuteen, koska se on strateginen meidän reaalitaloudessamme. Ja näin syntyi myös toimintasuunnitelma KARS 2020, joka ei mitenkään sattumalta on otsikoltaan kohti kilpailukykyisempää ja kestävämpää teollisuutta. Siis kilpailukyky ympäristön puolustuksena. Toimintasuunnitelman yhteydessä totta kai sinne tuli mukaan kaksi tärkeintä aihetta, joita tutkintavaliokunta nyt käsittelee, nimittäin puitedirektiivin uudistaminen liittyen tyyppihyväksyntään ja sitten päästötestaukset. Kaikki tämä oli tietenkin osa laajempaa strategiaa autoalalla. Taustalla tietenkin kriisitilanne, mutta suunnatten katse tulevaisuuteen. Siinä haluttiin puolustaa 12 miljoonaa työpaikkaa tällä alalla autoteollisuudessa, puolustaa ympäristöä ja kantaa huolta kansalaisten ja kuluttajien terveydestä ja totta kai niin, että meillä on vahvat kilpailukykyiset sisämarkkinat varmoin säännöin niin, että kuluttaja saa suojaa ja teollisuus puolesta voi toimia paremmin. Lopullisena tavoitteena oli tietenkin, että saadaan nollapäästöinen auto myöhemmin, koska se olisi ainoa automalli, joka pysyisi maailmalla kilpailla. Ja näin siis tehtiin noina vuosina. Ja nyt siirryn englannin kieleen, koska kaikki nämä tekniset aiheet ovat sellaisia, jotka on käsitelty englannin kielellä eri asiakirjoissa. Minä haluaisin rakentaa tämän muutaman kohtaan. Ensinnäkin, oliko komissiolla näyttöä estolaitteista, jolla päästöjä sormeltiin? Tässä voin olla lyhytsanainen. Minä en koskaan saanut tietoa tai minkälaista näyttöä estolaitteiden käytöstä. Ei sidosryhmiltä, mukaan lukien kansalaisjärjestö, ei Euroopan toimielimiltä tai yksittäistä jäsenvaltiota, jäsen, jäseniltä myös Euroopan parlamentista toiseksi. Testimenettelyn tarkistaminen. Asetus 715 2007 euro viitosesta ja kuutosesta, eli päästöstandardista edellyttävät että komissio käy läpi menettelyt, testit ja edellytykset, jos ne eivät vastaa niitä päästöjä, joita syntyy todellisissa ajo-olosuhteissa. 14 artikla, kohta kolme. Euro standardit tulivat käyttöön uusiin autoihin syyskuussa 2009 ja kaikkiin tammikuusta 2011 alkaen. Kun ensimmäiset euroviitosautot olivat tarjolla markkinoilla 2009-2010. Komission yhteinen tutkimuskeskus JRC arvioi päästöarvoja ja totesi, että todelliset päästöt olivat korkeammat kuin mitä oli mitattu laboratorioloissa. Ennen lopullista voimaan tuloa Euroviitos standardin kohdalla, ennen kuin julkaistiin edes selvitys, 23. marraskuuta 2010 JRC kutsuttiin myös työpajaan esittelemään tuloksia jäsenvaltioille ja sidosryhmille. JRCn tutkimus totesi, että oli tarvetta kehittää uusi RDE-testimenettely. Välittömästi sen jälkeen, kun oli julkaissut tulokset, yritys pääosasto minun vastuullani pyysi, että JRC kehittelisi uuden menettelyn, jotta voitaisiin mitata todelliset ajolosuhteista syntyvät päästöt. Tästä syystä tammikuussa 2011 minä päätin perustaa työryhmän, jossa olisivat mukana kaikki asianmukaiset sidosryhmät, jotta se voisi yksityiskohtaisesti selvittää ja kehittää paras mahdollinen menettely todellisten päästöjen mittaamiseksi. Kaikki tekninen työ oli mukana keskusteluissa uudessa korkean tason työryhmässä, KARS 21 työryhmässä, joka raportissa 2012 kesäkuussa totesi, että uuden menettelyn kehittäminen olisi kaikki tärkeimmässä asemassa – päästölainsäädännössään. Muistuttaisin, että korkean tason työryhmä KARS 21 käsitti seitsemän Euroopan komissiota, yhdeksän kansallista ministeriä, alan sidosryhmiä, ammattiliittoja ja kansalaisjärjestöjä. Uuden Päästötestausmenettelyn kehittely ja täytäntöön olivat keskeisenä toimenpiteenä KARS 2020 toimintasuunnitelmassa, jonka komissio hyväksyi. Minulla on testani marraskuussa 2012. 2013 IRC julkaisi analyysin tulokset ja suositteli ajo-olosuhteista tehtävää testausta ja PEMSin käyttöä, koska se on paras tapa mitata todellisia päästöjä. Huhtikuun ensimmäisenä 2014 juuri ennen kauteni loppua komissio esitti jäsenvaltioille etenemissuunnitelman, jotta otettaisiin käyttöön uutta lainsäädäntöä, uusia menettely todellisten päästöjen testaamiseksi. Testausmenettely, jota kansalaisjärjestö Transport ja Nivan on kuvailut parhaaksi käytössä olevaksi tekniikaksi näin, tänä päivänä mitata todellisia päästöjä. Työ tehtiin ripeästi, viivytyksittä, määrätietoisesti ja noudattaen asetuksen 7.15.2007 velvoitteita ja myös KARS 2020 aikataulun mukaisesti. Kolmanneksi. Estolaitteiden kielto. Komissio on luonut sääntelypuitteen, mutta jäsenvaltiot vastuussa puolestaan lainsäädännön soveltamisesta ja täytäntöönpanosta. Komissio voi käynnistää rikkomusmenettely yhtä tai useampaa jäsenvaltiota vastaan vain, jos se tietää, että unionin oikeutta on loukattu. Näin oli autoalalla tilanne, kun päätin käynnistää rikkomusmenettelyn Saksaa vastaan kun oli kyse liikkuvien järjestelmien käytöstä. Ja se ovat auttamiseksi ja lainsäädännön auttamiseksi, mukaan lukien myös estolaten käyttäminen, komissio rupesi käymään läpi eli tämän tyyppi hyväksytään ja tämä jo 2010. Tässä tavoitteena oli täydentää ennakkotestausta jälkikäteisellä markkinavalvontamekanismillaan. Julkisen kuulemisen ja ulkoisten sisäisten tutkimusten jälkeen luonnosteltiin vaikutusten arviointi tyyppihyväksyn direktiivin osalta ja tämä saatiin päätökseen maaliskuussa 2014. Vaikutusten arviointi sai peräänsä myös nykyisen komission lisäanalyysin Volkswagen-skandaalin jälkimainingeissa. Se on perustana myös asetukseksi, jolla puitteita tarkistetaan. Sitten viimeisin seikka. Teki komissio mitään puuttuakseen estolaitteiden käyttöön? Haluaisin korostaa tässä, että RDE-lainsäädäntö on paras tapa määrä systemaattisesti välttää istulatteiden käyttöä. Kuten professori Guy Borgest jo totesi emisvaliokunnassa, jos me vähemme porsaan reikiä testisyklisissä, niin silloin annetaan pontta myös valmistajille niin, että he tekevät sen, mikä on mahdollista. yhteenvetonaan. En koskaan saanut minkälaista tietoa tai näyttöä estolaitteiden käytöstä päästöjen sormenemiseksi. Komissio tarkasteli testimenettely ja meillä oli hyvin kunnianhimoinen menettely, joka tuli käyttöön viivytykset, jotta voidaan todelliset päästöt mitata. Komissio teki paljon työtä, jotta markkinavalvonta vahvistettaisiin jäsenvaltioissa ja RDE-lainsäädäntö on paras tapa vähentää tai tehdä mahdottomaksi estolaitteiden käytön. Lopuksi haluaisin palauttaa mieliin, että kaikki komission käynnistämät aloitteet tehtiin avoimesti, läpinäkyvästi ja osallistavasti kaikkien asianomaisten sidosryhmien ollessa mukana. Kaikki työ uuden testimenettelyn kehittelemiseksi, kuten KARS 2020 tiedonannossakin edellytettiin, sai tukia EU-toimielimiltä ja jäsenvaltiolta. Kilpailukykyneuvosto ylisti KARS 2020 tiedonantoa joulukuussa 2012. ETSK antoi myönteisen lausunnon toukokuussa 2013 ja alueiden komitea lokakuussa 2013. Euroopan parlamentti päätöslauselmassaan, joka hyväksyttiin 10. joulukuuta 2013 täysistunnossa, tuki KARS 2020 toimenpiteitä. Nyt meidän parlamentin jäsenten täytyy viivytyksettä vahvistaa uutta lainsäädäntöä tyyppihyväksynnäksi jotta se on sitovampi, selkeämpi ja läpinäkyvämpi. Minä uskon vakaasti, että tämä valiokunta, joka on skandaalin vuoksi perustettu, kohentaa tulevaa lainsäädäntöä liittyen autojen päästöihin. Me jatkamme työtä, joka käynnistettiin 20-20 parissa, jotta autoteollisuus olisi kilpailukykyisempi ja kestävämpi. Kiitoksia huomiossanne. Thank you very much, um, Mr. Tajani. Kiitokset, herra Tajani. Kuten sanoin ensimmäisen kuulemisen aikana, sanon, toistan sanani ja kiitän kollegoita, jotka pitivät puheajoista. Ja tämä koskee nyt siis myös vastauksia, eli puhukaa lyhyesti ja ytimekkäästi. Eli ensimmäinen esittelee herra Salva. Sure, thank you very much indeed. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Tajani. Kuten olemme nähneet aiemmissa keskusteluissa, herra Potocnikin kanssa esimerkiksi, niin valiokunnan tehtävänä on ymmärtää, että tehtiinkö asiat komissiossa oikea-aikaisesti vai oliko viivystyksiä. Sen vuoksi haluaisin kysyä teiltä ja haluaisin mahdollisimman täsmällisen vastauksen. Että kun otetaan huomioon, että ensimmäiset analyysit eroista päästöjen mit- mittauksessa laboratorioolosuhteissa ja sitten niiden välillä, jotka mitataan todellisesti ajonaikaisesti. Niin analyysejä oli käytettävissä vuodesta 2006 lähtien. Miksi kesti niin pitkään? Vuoteen 2013 asti kehittää uusi testimenettely. Haluaisin myös tietää, oliko viivistyksiä? Jos oli, niin milloin? Ja miksi? Kiitos. Grazie, onorevole Zalba, per Kiitoksia, edustaja Salva, että voin kertoa kaikesta työstä ja aikataulusta, missä tehtiin tätä työtä, joka oli poliittisesti motivoitunutta Euroopan unionin komissiossa, jotta voitaisiin estää kaikkia sitä, mikä oli sääntöjen vastaista, jotta voidaan kohentaa sitä, joka ehkä voisi aiheuttaa terveydenhaittaa. Me tiedämme, että estolaitteet rikkoivat lakia. Se on petos, tapa sormeilla. Erot puolestaan johtuivat pelkästään siitä, että ei ollut teillä liittävästi valvontaa, koska testit tehtiin uudella järjestelmällä, joka edellytti vain neljää testiä tai mallikaupunkia jossain toimistossa ja sitten yksi kaupungin ulkopuolella. Mutta kaikki kuitenkin tavallaan laboratorio-olosuhteissa. 2010, kun minusta tuli komission jäsen, sain tietää, että JRC, se on siis komission elin, ei pidä unohtaa sitä, että se on komission elin, että he olivat nyt työstämässä sitä, mitä pitäisi tehdä, jotta voitaisiin arvioida näitä eroja päästöissä. Arvioidaan myös kaikkein viimeaikaisimpia malleja euroviitosta. Jo 2010 sen loppupuolella ennen kuin lopullisesti tuli voimaan euroviitonen, nimittäin ensimmäinen tammikuuta 2011 sen piti tulla voimaan koskien kaikkia malleja. Minä pyysin pääosastoni kautta JRCltä, että saataisiin välittömästi tietoja tuloksista, joita oli saatu tehdystä työstä. Siis ennen kuin virallisesti edes julkaistiin ja ennen kuin täysin oli tullut voimaan edes Euroviitonen. Näin järjestettiin työpaja 2011 lopussa. Siinä JRC joutui antamaan tietoja näistä eroista, kun ajatellaan päästöjä laboratoriossa tai sitten päästöistä todellisissa olosuhteissa, niin että kaikki jäsenvaltiot saavat siitä tietoa. Se oli työpaja, jossa jo olivat mukana, joilla oli jotain sanottavaa. Avoimin oviin toimittiin. Sitten tässä välissä saatiin myös viralliset tulokset. Ja samaan aikaan minä pyysin JRCltä, että siellä kehiteltäisiin sellaista strategiaa, jotta voitaisiin para, yksilölle paras tapa päästä eroista, saada sellaiset testit, että ne estäisivät eroavaisuudet laboratorio- ja todellisissa ajolosuhteissa. Minä pyysin, että arvioitaisiin erilaisia malleja ja yksilöitäisiin paras. Samaan aikaan perustin myös ryhmän, työryhmän, jossa oli jäsenvaltion edustajia yrityksistä, sidosryhmiä, kansalaisjärjestöjä, joka valmistelisi selvityksen sen selvittämiseksi, miten muuttaa testejä. Myös sen perusteella, mitä oli jo todettu Euro 5 artiklassa, asetuksessa 14 artiklassa, ja myös 15 artiklassa, jos kerran on eroja, pitää toimia. Eli haluttiin yhdessä työstää tätä näiden kahden ryhmän parissa, KARS 21kin, siis mukaan lukien, kerättäisiin kaikki tämä työ, ja, ja nyt lopettelen, ja JRC tekisi vertailuanalyysin eri järjestelmistä, toteaisi, mikä olisi paras valvontajärjestelmä, ja, ja nimenomaan, että olisi kannettavat mittauslaitteet, vastoin alaan tahtoa. Me valitsimme kuitenkin tämän testausmallin joka on nyt sitten toteutumassa. Yes, thank you, Madam Chair. Mr. Tajani for... Kiitos herra Tajani sitä, että olette paikalla ja kiitokset alkupuheenvuorostanne. Teidän puheenne on hyvin selvä. Te ette olleet tietoinen näistä estolaitteista ja sama kuulin, olemme kuulleet muilta komission jäseniltä. Joten eipä keskitytä nyt tähän, koska minä uskon, että todellinen ongelma – on se valtava ero todellisten päästöjen, maantiellä tapahtuvien päästöjen ja eh, laboratorioolojen päästöjen välillä. Ja te olitte tästä tietoinen, kun astuitte virkaan, koska ympäristövirasto eh, kertoi jo vuodelta 2014, että oli selvää, että ongelmia oli. Joten kun te astuitte virkaanne, te olitte tietoinen siitä, että oli ongelma toimimattoman lainsäädännön suhteen, koska alkuperäisiä tavoitteita ei saavutettu. Ja te tiesitte myös, että jäsenvaltiot mm. eivät täytäntöönpaneja oikealla tavalla lainsäädäntöä. Siitä huolimatta näen tässä valtavan eron siinä, miten komissio hoiti esimerkiksi ilmanlaatulainsäädäntöä. Se alkoi 22 rikkomusmenettelyllä. Ja teidän vastuunne tällä alalla te ette ryhtyneet mihinkään toimiin jäsenvaltioiden suuntaan. Selittäkääpä tämä minulle. Non c'è nessuna discrepanza di No, viitat näihin eroihin ja mahdollisiin rikkomuksiin, joita ehkä enemmän oli ilmalaato puitedirektiivin kohdalla monen vuoden ajan. Minä olen aina pitänyt kiinni oikeuskäytännöstä. Valitettavasti tiedän, että jotta rikkomusmenettely voi käynnistää, ne niin tarvitaan oikeusperustaa, mutta myös näyttöä tosiasioiden tueksi. Minulla ei ole kukaan tuonut sellaisia indiisejä tai sellaista näyttöä, että olisi estolaitteita käytetty. Ei myöskään niin, että niin kyllä minä ymmärrän. I'm not talking about Puheenjohtaja, en minä puhu tässä nyt estolaitteesta vai minä puhun näistä eroista. Joten keskittykää nyt minun kysymykseeni. Allora, ho capito benissimo. Kyllä minä ymmärsin ihan hyvin ja olin selittämässä. Eroavaisuudet eivät sinällään muodosta lain rikkomusta. Kuten totesin, testin mukaan tarvitaan neljä koetta, jotka simuloivat moottoria teillä. Ja yksi koe, joka simuloi moottoria kaupungin ulkopuolella. Jos tyyppihyväksyntä ja auto täyttävät testiin, niin, a, mutta jos eivät, niin voidaan sitten käynnistää rikkomusmenettelyä. mutta rikkomusmenettely voidaan aloittaa, jos ei noudateta lakia. No, Meillä lopetan. Minä olisin kyllä käynnistänyt, kun ajan Saksaa varten Makkin kohdalla ja Italiaa kohtaan Italiaan. Ja... We only have five minutes together. Uh... Vain viisi minuuttia aikaa tässä tähän kysymykseen ja vastauseen. En minä puhu tässä nyt leluista, minä puhun autoista. Ja vuoden 2007 lainsäädännössä sanottiin hyvin selkeästi, että vuoteen 2009 mennessä jäsenvaltioiden oli esitettävä sanktioita, mikäli valmistaja ei noudattanut lainsäädäntöä. Ja näin ei kuitenkaan ole koskaan tehty jäsenvaltioissa. Ja komissio ei ryhtynyt toimiin. Guardi, come... Kuulkaapa, kuten komission jäsen oikein totesi, niin minusta tuli komission jäsen 2010 sitä ennen ollut vastuussa, mitä toppe tapahtui. Viime viikolla oikein totesi, että hän ei koskaan saanut tietoa siitä, että jäsenvaltiot eivät olisi kunnioittaneet täytäntöönpanedirektiiviä, eikä myöskään silloin, kun tietoja toimitettiin, kun minä hänen tilalleen tulin komission jäseneksi, ei ollut tietoa ongelmasta, ei ole sellaista putkahtanut koskaan. Niitä jäsenvaltiot olisivat noudattaneet. Meillä oli tällainen tietoa. Me teimme kyllä kaiken, mikä pitikin meidän. But I, I do believe that DG environment... The, um... Kiitos vain. Siis tämä on, mitä te nyt selittää tässä puhujalle kanssa vieraallemme, että tämä on tällainen ping-pong-menettely. Pyydän anteeksi, mutta meillä on vain viisi minuuttia nyt aikaa. Ympäristöpääosasto käsittääkseni muistutti teidän yksikköänne tästä ongelmasta. Mutta palaan toiseen aiheeseen, nimittäin RDEn kehittämiseen. Vuonna 2010 työpajassa sanottiin, että teknisesti tämä kestäisi vuo, kaksi vuotta. TNO on sanonut taas puoli vuotta, mutta tämä on kestänyt vuosia ja vuosia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ongelma on poliittinen eikä tekninen. Ja te olette olleet tärkeässä poliittisessa roolissa. Voisitteko selittää tätä? Come le ho detto, la... Kuten totesin, aikataulupäätös tehtiin työryhmässä KARS 21. KARS 2020 sen vahvisti. Sen komissio sen hyväksyi, kuten neuvosto ja parlamenttikin. ETSK ja AK niin ikään Parlamentti ei koskaan edellyttänyt, että se olisi nopeammin tullut voimaan, vain että mahdollisimman nopeasti tämä tulisi voimaan. Noudatan aikataulua. Parlamentti on tämän tekstin hyväksynyt. Eli komissiota valvoo parlamentti. Emme muuta tehneet kuin toteutimme KARS 21 päätökset, joita muut toimielimet tukivat. Yksikään toimielin ei halunnut tätä nopeuttaa. Mr. Kaarens. Kiitos sitten, edustaja Kaarens. Thank you very much. Uh, thank you very much, Mr. Kiitos, herra Tajani, että vastasitte myöntävästi kutsuun tulla tänne. Kaikki aiemmat komission jäsenet eivät aina niin innokkaita ole olleet. Kiitos kovasti. Haluaisin selvittää muutaman asian näistä aikatauluista, miten kaikki tapahtui. Kuulemistilaisuudessa kuullaan aina osi, osa totuuksia, ja nyt haluaisin tehdä yhteenvetoa. Teistä tuli komission jäsen 2010 vuonna. Sen jälkeen, kun lainsäädäntö oli jo voimassa. Kuusi lainsäädäntöä, jotka hyväksyttiin 2007. Jos se nyt erehdy, niin aloititte uudelleen KARS 21-prosessin. Ja sen tavoitteena oli ottaa huomioon se tosiasia, että on muiden muassa olemassa tämä ero laboratorio- ja tietestien välillä. Ja että asia laitettaisiin oikeaan asiaan yhteyteensä. Tähän korkeatason työryhmään kuului Potoksnik ja muita. Lokakuusta 2010 se teki työtä kesäkuuhun 2012 asti. Siis silloin, kun Kars 21 sanoi, että tässä ovat suosituksemme. Ja sitten te, jo saman vuoden marraskuussa, ja kun otetaan huomioon, että periaatteessa kaksi kuukautta myöhemmin, niin esititte KARS 22 toimintasuunnitelman. Ja sitten parlamentilta kesti vielä vuosi ja kuukausi viimeistellä mietintö Mallan puolellamme reaktiona komissiolle. Ja sitten komissiona jälleen huhtikuuhun mennessä oli saanut aikaan sitten tekniselle ryhmälle ja jäsenvaltioille tästä RDE-lainsäädännöstä. Eli minusta näyttää nyt siltä, että sen suhteen, mikä aikataulu oli, ja kaikki tiedämme, miten toimielimet toimivat. Eli komissio toteaa ongelman, se esittää ratkaisun, meidän täytyy parlamenttina reagoida siihen. Ja tässä tapauksessahan oltiin jopa nolon hitaita vuosia, yksi kuukausi ei ole kovin nopeasti. 2011 tammikuussa sitten jo työryhmän asettamisen jälkeen pian oli jo työryhmä asetettu, joka kehittäisi RDE-testiä. Eli te peritte tilanteen ja saitte sitten aikaan muutokset siihen. Pitkä juttu, miksi se niin kauan kesti, mutta kaikki olisivat siinä osapuolina. Minun kysymykseni on teille että sen lisäksi, mitä teette korkean tason työryhmän kanssa, RDE-testien kanssa, parlamentin kanssa ja niin edelleen, mitä teette jäsenvaltioiden kanssa? Mitä niiden kanssa teette koska niiden täytyy lainsäädäntö toteuttaa? Tutti lavoro è stato... Koko työ tehtiin niin, että mukana olivat jäsenvaltiot ja niitä kehotettiin vahvistamaan sisämarkkinoita kaikkiin suuntiin. Totta kai jäsenvaltiot saivat tukea myös komissiolta, koska olet mukana KARS 21, mutta myös työryhmässä, jonka piti työstää uutta tekstiä kannattavia laitteita ajatellen. Eli päivittäin heitä panostettiin ja sitten kova kirja lähti myös 2011 kaikille ministereille korostaen nimenomaan sitä, että pidä käynnistää aloitteita, jotta voidaan markkinoita valvoa, ilmoittaen, että meillä on nyt uudistettu tyyppihyväksyntäpuitteita ja mitä tehtiin myös muilla aloilla, muissakin ajoneuvoissa, ikään kuin sanoen jäsenvaltiolle, että he voisivat kyllä saada tukeakin komissiolta – ja kuten 21 yhteydessäkin totesin, niin että saatiin vihreä autoaloite niin, että voitaisiin investoida 170 miljoonaa innovaation ja tutkimukseen. Ja sitten suuntaviivat vihreä autoa varten. Siinä todettiin, miten jäsenvaltiot voivat rahaa investoida ilman, että valtion tukisääntöjä rikottaisiin, jotta voitaisiin puhtien autojen myyntiä tukea, eli kaikenlaisia aloitteita. Paitsi, että sisämarkkinavalvonta harjoitettiin, että jäsenvaltioita saatiin noudattamaan sääntöjä, uudistaen samaan aikaan myös puitedirektiiviä ja testiä uudistamalla myös. Minä esitin toimintasuunnitelman sisämarkkinoiden vahvistamiseksi ja kaksi asetusta, jotta sisämarkkinoita voidaan vahvistaa. Kiitos muuten esittelijöille, Charles de Mose ja Konich ovat täällä paikalla, ovat jäseninä tässä tutkintavaliokunnassa. Toinen liittyy jäljitettävyyteen ja nimenomaan yhdessä komission jäsen Bornin kanssa niin, että voidaan pakottaa jäsenvaltiot tuotteiden jäljitettävyyttä valvoa. Ja sitten toinen ehdotus asetukseksi, siinä oli komik edustajana ja esittelijänä, se liittyy siihen, miten voitaisiin vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken kun on kyse markkinavalvonnasta. Uh, uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Tajani näistä vastauksista tähän mennessä. Kuulimme kollegalta tänne Potosnikilta, että komissiossa on pakko tehdä kompromisseja ja yrittää saada oma kauttaminen läpi. Näkisittekö itsenne esteenä vai ö, vai mahdollistajana noina kymmenenä vuotena, kun olitte mukana? L'ho detto nel corso della mia audizione, ho preso un impegno, mi ricordo. Minä totesin, viittaan Turmesin kysymykseen, joka täällä on läsnä. Hän nimittäin kysyi minulta, mitä aion tehdä komission jäsenenä. Ja... Siis voisitteko vastata, oletteko este vai mahdollista? Halusitteko te mahdollisimman hyvää lainsäädäntöä? Uno, No minä, paitsi että näin tien, niin olen aina vihreän auton puolesta tehnyt työtä. Minä olen aina ajanut sähköauto Kars 21. Oli toimintasuunnitelma, joka päätettiin päästä nolla päätöhti olen ajan... I have to cut you off. Niin, minun tämä nyt keskeyttää anteeksi. Meillä on vain vähän aikaa. Kirjeessä vuodelta 2013 herra Potocnik ehdotti, että tyyppihyväksyntä vedettäisiin pois autoilta, jotka eivät kunnioita päästörajoituksia. Miksi vastauksessanne ette esittänyt vastausta tähän ja miksi kirjallisessa vastauksessanne sanoitte, että vain testisyklissä pitäisi noudattaa rajoja, mutta ei se mielestäni riitä. Miksi vastasitte näin? Minä vastasin aivan selvästi Potosnikille, että komissio ei voi peruuttaa mitään tyyppihyväksyntää. Jäsenvaltiot sen voivat tehdä, se kuuluu toimivaltaan siellä. Ja jos jotain on rikottu, niin sitten jäsenvaltion olisi pitänyt ilmoittaa komissiolle myös estolaitteista. Mutta jos ajatellaan ihan oikeudellisesti tätä, niin ei tässä sääntö ole rikottu. Nimittäin me joudumme muuttamaan testiä, jotta päästään eroon eroavaisuuksistaan. Hyvä on Eli jotta tyyppihyväksynnät voitaisiin vetää se pois, pitäisi olla näyttöä jäsenvaltioissa estolaitteista. Minulla yllättänyt, no ymmärrän, siis uskon kyllä, kun sanotte, että et tienneet estolaitteista, se on selvää, mutta minulle on vaikea uskoa, miksi ette edes että Vuonna 1999 oli tämä tapaus Yhdysvalloissa, jolloin tuli miljardin oikeud, oikeusjuttu. Ja sitten meillä on erilaisia raportteja, esimerkiksi vuonna 2013 JRCltä tuli epäilyjä porsanreijistä lainsäädännössä. Kaikista näistä todisteista huolimatta kukaan ei epäillyt mitään ja yhdessä vastauksessa ne sanoitte, että ette olleet tuolloin komission jäsen, joten teiltä ei voida ostaa, odottaa vastausta. Ö, siis silputtiinko kaikki asiakirjat? Ö, mielestäni se vaikuttaa kyllä aika oudolta. Te ette tienneet mistään konkreettisista estolaitetapauksista, olette aina sanoneet, mutta ettekö instan vaiheessa edes epäilleet? Ei suoraan eikä välillisesti. Ei kukaan koskaan puhunut estolaitteista. Ei myöskään, kun parlamentissa keskusteltiin. Täällä tehtiin yksi, yksi tarkistus vain joka liittyy estolaitteisiin. Ympäristöpääosasto ei myöskään tehnyt lausuntoa tästä. Ei ollut mitään epäilystä siis olemassa tästä. Tämä on parlamentin tekstejä. Kukaan ei koskaan puhunut testolaitteista. Ainoa kerta, jolloin puhuttiin testolaitteista, oli JRCn tekstissä, jossa todettiin, että ne olivat kiellettyjä Euroopan unionin lainsäädännössä. Ja toisessa asiakirjassa JRCssä todettiin, että uusi testi ajo-olosuhteissa olisi paras, jotta päästään eroon näistä laitteista. Näin kyllä tehtiin, mutta kukaan ei koskaan ilmoittanut tästä. Muutkaan komissionissa eivät tietäneet. Muuten olisin sitten tehnyt, kuten Saksan kohdalla tein, kun sain tie- Ehkä vielä yksi selvennys. Ehkä voisitte selventää yhtä asiaa, miksi estolaitteita ei määritellä kevyis, kevyiden hyötyajoneuvojen lainsäädännössä, mutta ei raskaiden. Mitä tulee raskaisiin ajoneuvoihin, meillä on testijärjestelmä ajolosuhteissa, mutta sitten sitä olisi sellaisenaan sitten tavallisen ajoneuvoihin sovellettu, niin se ei ole niin yksinkertaista, koska kannettavat mittauslaitteet testauksia varten ovat valtavan kokoisia. Kun ajatellaan sitten tavallisia ajoneuvoja, testauksia, kannettavan omat paljon pienempiä, että voidaan se hoitaa siellä myös ajoneuvoissa. Tästä syystä rekoissa tarvittiin kahdeksan ja puoli vuotta RDE ja kolme muissa. Demesmaker. Ja edustaja Demesmaker. Kiitos puheenjohtaja. Herra Tajani, jatkaisin hieman tätä viimeistä kysymystä. Te sanotte, että kukaan ei epäillyt mitään. Minulla jää tästä nyt hieman omituinen tunne. Ja haluaisin toki yrittää ymmärtää, että tästä oli kuitenkin ennakkotapaus USAsta 90-luvun lopussa. Ja kuitenkin eh, esimerkiksi komissiolla oli esityslistalla eh, nämä tällaiset eh, petolliset ohjelmistot. Se oli liikasellakin jo. Minkä takia koko tämä asia on nyt sitten jossain vaiheessa kadonnut taustalle? Nämä liittyvät aikaan kymmenen vuotta ennen kuin minä tulin komission jäseneksi. Minä en ole koskaan saanut tietoa estolaitteesta, ei yksikään parlamentin jäsen, ei missään kysymyksessä tullut esille sitä, eikä missään tullut esille estolaitteita Euroopan kuvioissa. Jopa, jopa Yhdysvalloissa sitä ei onnistuttu löytämään ennen kuin huomattiin, että olisi kun tuli kyseisiä laboratoriolosuhteet tai sitten tieolosuhteet, kuten CCT-säkin tehtiin. Ja meidän valvontajärjestelmämme oli sittenkin parempi. Ja komission jäsen oli hyökkäyskannalla, ei puolustuskannalla. Oikeastaan tämä ei, se tuli CCTltä, eikä mistä autoteollisuuden parista. Ympäristö totesivat, että RDE on kaikkein paras. Me olemme tässä eturintamassa ja komissio on eturintamassa torjumassa näitä eroja ja estulaitteita. Tässä ovat tulokset ja moni on täällä sen jo lausunut. Tuskin ainakaan minä voi sanoa, että ne olet tehnyt. Me olemme olleet hyvin aloitteellisia ja tarttuneet tärkeää sarvista. Tämä koski sisämarkkinoita, ongelmia siellä tai eroavaisuusongelmia, uusia testejä tai direktiivin tarkistamista ja vahvistettu ylipäätään sisämarkkinoiden järjestelmä erinäisiin aloitteisiin. Ne eivät ole pelkästään tähän liittyvä, vaan yleisempiäkin. Kiitos. Me kuulimme juuri äh, herra Potocnikia. Samoin Potocnik kuin Falkenberg ovat äh, toistaneet eh, tätä eh, eroa näiden päästöjen välillä laboratorio-olosuhteissa ja kaduilla. Oletteko te omasta mielestänne tehneet asialle tarpeeksi? Eh, Minä sanoin, että kaikki mahdollinen tehtiin KARS 2020 toimintasuunnitelma, jossa todettiin, että jäsenvaltiot ovat mukana, ammattiliitot, ala, kaikki mitä pitäisi tehdä, kun eroavaisuuksia on, niin että tiedetään, että kaikki tietäisivät tämän parlamentti, ETSK, AK, neuvosto, kaikki hyväksyvät tekstin, sili jo. Eh. Jos nyt saa vielä keskeyttää. Herra Potocnikin selvityksestä tai selityksestä kävi ilmi, että oli jännitteitä näiden kahden eh, pääosaston välillä, teollisuus ja ympäristö. Hän jopa puhui sodasta mutta samanaikaisesti myös äh, hyvästä yhteistyöstä aika omituinen yhdistelmä, jos minulta kysytään. Mutta oli miten oli. Siteraa myös äh, artikkeli, joka ilmestyi viime viikolla EU Observerissa. Luen tämän englanniksi. To DG Environment civil servants, their colleagues, to DG Environment civil servants, their colleagues at the industry department did not do enough to solve the issue and had proved susceptible have proved susceptible to the car industry lobby. Hoe reageert u op? En Miten te reagoitte tähän? Con i fatti, onorevole. Hyvä edustaja. RDE, jonka IRC hyväksyi, sitä tuimme minä ja komissio. Se testi jota autoteollisuus ei halunnut. Tämä osoittaa ihan tosiasioiden valossa, ettei ole ketään painostanut. Aina meillä oli poliittinen etu etusijalla, kansalaiset. Sitä paitsi se on muissa asiakirjoissakin olemassa. Jos sanotte, että siellä autoteollisuus on jotain vastustanut, kun komissio on valinnut, niin tässä ovat tosiasiat pääosastojen suhteet. No sitten kun pitää jotain lankoja vetää yhteen, kun päätöksiä on, voi olla, että on erinäköisiä näkemyksiä. Minä olen tehnyt aina hyvää yhteistyötä Potocnikin kanssa autoalalla, teollisuuspolitiikassa. Me yhdessä jopa järjestimme Kiinaan matkan ja me olemme aina olleet yhdessä. Eli tässä yhteistyö on ollut ihan teellistä mutta varmasti hän sanoi itse tämän myös. Mr. Kiitos herra Tajani, että olette paikalla. Minullakin paljon kysymyksiä ja yritän puhua aika lyhyesti. Minulla on briefaus, muistio, muistiosta neljänneltä heinäkuuta. Siis oli tapaaminen Alfonso Di Pascalin kanssa, joka oli Shared Electronics-yhtiöstä. Siinä puhuttiin markkinavalvonnasta, ja sanottiin, että todennäköisesti eri asioissa, piti, äh, jotka liittyvät autoihin, niin piti toimia paremmin. Ei mainita mitään typpioksikesta tai estolaitteesta tai huijauksesta. Muistion jatko-osassa sanotte, että haluaisitte valmistella kirjeen, joka lähetettäisiin kansallisille hallituksille. 25. heinäkuuta todennäköisesti on sen kirjeen päivämäärä. Siihenkö olette viitannut varoituksena, huijauksena ja hallituksen, hallitusten painostamisena. Ma nell'incontro come di... Ja kuten täällä todettiin, keskustelussa puhuttiin yleisemmin ongelmista, jotka liittyvät pneumatiikkaan. Jos ajatellaan, mitä väärennöksiä ehkä oli autoteollisuudessa ollut, siis liittyen renkaisiin, Michelin, joka puuttui Kiinan tuontiin. Siellä oli parlamentin jäsen mukana herra Despasquale, ja minä tein sen, mitä minulta pyydettiin. Kyse oli markkinavalvonnasta. Ei puhuttu koskaan moottorista, estolaitteista. Ja minä selitin myös tekstissä, että ei koskaan Volkswagenin viitattu. Renkaista kirjoitti tiukan kirjeen ja se tuli myös parlamentin jäsenen tietoon, joka oli mukana, eikä koska vastausta saanut. Ja sitten totesin kuitenkin tälle johtajalle, siis autoteollisyhtiön johtajalta liittyen renkaisiin, että hän vetosi jäsenvaltiossa ja näin tehtiin. Thank you, Mr. Tajani. It's a perfectly fine... Kiitos, Tajani. Kirja on ihan hieno. Joskus kuvataan niin, että se olisi estolaitteista ja typpöyksiöistä, mutta nyt tiedän, että ei ole. Se on renkaista ja muusta. No tämä oli ensimmäinen kohta. Ei, ei se liittyy mm, markkinavalvontaan. Niin, että kirjassa nimenomaan kyllä puhutaan puitedirektiivin tarkistamisesta, kaikesta markkinavalvonnasta siis renkaista, mutta ylipäätään markkinavalvonnasta myös autoalalla. Siellä on totta kai maahan monia säädöksiä. Siis se ei ole komissiolta varoitus hallitukselle siitä, että huijausta tapahtuu markkinoille, että täytyisi reagoida typpioksidessa. Se on siis yleistä markkinavalvontaa. Se, se non c'erano notizie di, di, di fitti Jos ei tule tästä ole mitään tietoja, niin ei niistä voi mitään sanoa. Siis muuten se olisi päästä revitty estulaitteista kukaan puhunut missään teksteissä, ei Potatsunikin kirjeessä, eikä Pasqualen kanssa järjestetty tapaamisessa. Ainoat tekstit, joissa estulaitteista puhuttiin, olivat JRC kahdessa tekstissä. Ensinnäkin on kielletty lainsäädännössä, toisessa todettiin, että uusi testi olisi paras keino päästä eroon testolaitteista. Thank you so much for your answer. I'm, I'm... Kiitos vastauksesta. Se on oikein hyvä. No sitten, jos palataan joihinkin kerrallisiin vastauksiin. Numero kaksi ja seitsemän. Selitätte, että vaikka oli löytetty 500 prosentilla raja niin ne ei voitu vetää markkinoilta, koska ne olivat sen aikaisen lainsäädännön mukaisia. Voisitteko valaista asiaa vähän enemmän? Oletteko sitä mieltä, että ainoa lakivelvoite, autoille on läpäistä NEDC-testi. Päteekö se myös leluihin, että ne ovat turvallisia laboratoriossa? Tai esimerkiksi ilmatyynyihin, täytyykö niiden noudattaa lainsäädäntöä vain laboratoriossa vai myös markkinoilla? Niiden täytyy noudattaa voimassa olevia määräyksiä. Ja jos ei noudata, niin sanoo, että täytyy toimia. Jos ei toimi, Euroopan komission tietoon ehkä tulee ja silloin se puuttuu, mutta vain jäsenvaltioita kohtaan komissio ei voi puuttua edes yksittäistä toimia varten. Tuomioistuin on, on vain tuominut komission tässä kerran. Minä noudatan aina sääntöjä. Ja niin, että jäsenvaltion kuuluu selvittää, että sääntöjä noudatetaan. Siitä on paljon sääntöjä, ei vain moottoreihin liittyen niitä paljon on muitakin autojen kohdalla. Tärkeää on siis, että jäsenvaltio selvittää sääntöjen noudattamisen, jos niitä ei ole noudatettu. Niin sitten on seuraamuksia kansallisesti, jos on noudatettu yhteisömääräyksiä ja unionin tieto se tulee, niin komission täytyy puuttua, kuten on Daimler Benzin kohdalla tehtiin. As commissioner was... Niin, komission jäsenenä, jos ajatellaan lainsäädäntöä, niin oliko asenne se, että piti noudattaa vain laboratoriossa sääntöjä vai myös tosielämässä? No, no, no nel, testo... Siis vanhassa tekstissäkö asetuksessa Euroviitosessa kun en oikein ymmärtänyt kysymystä. Uh, sorry for prolonging this out. Pahoittelen, että pitkitän tätä nyt, puheenjohtaja. Kysymykset kolme ja neljä. Niissä hyvin elävästi kuvailette tai argumentoitte, että, että jos rajarvot ylitetään 500 prosentilla, niin silti aina voi, vetää pois markkinoilta, koska laboratoriossa on raja-arvot täytetty, vaikka päästöjäkin paljon enemmän markkinoilla. Oliko teidän ajatuksenne komission jäsenenä, että asetetut arvot täytyy täyttää laboratoriossa, mutta ei silloin, kun autolla oikeasti ajetaan? Abbiamo riformato. abbiamo... Me toimitimme tämän menettelyn tekstien kohdalla. Yhdysvalloissakin ajateltiin, että laboratoriotekstit voisivat olla parempia, kun sit huomattiin Volkswagen-tarinakin alun perin amerikkalaiset ja CCT olivat vakuuttuneita siitä, että ehkä paras testi olisi laboratorioita, mutta huomattiin, että Yhdysvaltojen valinta olisi parempi kuin meidän ja sitten ainoa amerikkalainen taho joutuivat sitten puhumaan Volkswagenin kanssa. Ja, ja eivät amerikkalaiset siitä laitetta löytäneet, vaan Volkswagen. Hyvä entinen komission jäsen. Tässä Kiliotis, te vasta sen jälkeen. Eh, eh, Kiitos haluaisin ottaa esiin sen, mitä varapuheenjohtaja sanoi tähän artikkeliin EU Observerissa. Herra Tajani, kysymys on siis komission sisäisestä asiakirjasta, eh, joka liittyy autoteollisuuteen, mutta sen lisäksi tässä asiakirjassa oli kysymys eh, myös päästöjen mittaamisesta mittausten virheistä. Meillä on myös arvioita TSLtä yhteisestä mittauslaitoksesta vuodelta 2010. Ja sitten se vielä tehtiin uudelleen 2013. Mutta 2010 tiedettiin jo, että NOx-päästöt tietyissä dieselmoottoreissa olivat huomattavasti korkeammat kuin todellisuudessa mitä oli mitattu laboratorio-olosuhteissa. Joten kysymys kuuluu, miksi te ette vaatineet silloin jo testejä todellisessa tilanteessa? Ja kuten muutkin ovat jo kysynyt, miksi te ette vaatineet jäsenvaltioita valvomaan enemmän, siis valvomaan teollisuutta? Noi abbiamo avviato. Me käynnistimme toistan, kuten edellyttää euro 5 ja euro 6 asetus. Uudistuksen testeen osalta 14 artiklan 15 luetelmakohdan nojalla ennakoiden jo JRCn työtä niin, että JRC kertoisi tuloksensa tehdystä työstä ja komissio vaati, että JRC teki selvityksen Aina komissio on pyytänyt IRCtä yksilöimään parhaimman välineen, jotta päästään eroon päästöistä niin, että päästäisiin eroon estolaitteistakin. IRC teki työtä työryhmän kanssa, jonka minä perustin, mukaan lukien myös KARS 21. Aikataulusta oltiin yksimielisiä, kilpailukykyneuvosto mukaan lukien, sitä paitsi te olitte siinä myös mukana ja, ja se edelsi kaikkea sitä, mitä päätettiin KARS 21 ja 2020 toimintasuunnitelmassa. Kaikki mahdollinen tehtiin ja toistaan laatiin myös sellainen testi ajolosuhteissa, jota ympäristöjärjestöt ovat pitäneet pioneerina. Eli me olisimme eturintamassa Yhdysvaltoihinkin nähden tai muihin maailmamaihin nähden, kun kun ajatellaan, mitä testejä ajolosuhteissa on käytössä. Meidän on paljon pidemmälle kehittynyt niin, että me olisimme eturintamassa ajatellen näitä muita puitteita ilmastonmuutosta ja saastumista torjuttaessa. Siis, eh, eh, Mutta onhan kuitenkin ollut kuulemisia, jossa on ollut komission edustajia. Ja silloin on sanottu yhä uudelleen täällä valiokunnassa, että vaikkakin komissio tiesi tämän vaaran, että saattoi olla tällaisia asioita, kuitenkaan ei ryhdytty toimenpiteisiä, mitä ne ei tutkittu. Ja miten voi olla, että ei, ei muka tiedetty? Nämähän ovat faktoja, jotka ovat hyvin tärkeitä. Siis και ήθελα να θέσω και ένα τελευταίο ερώτημα saa... Niin, ja sitten vielä viimeinen kysymys. Osan te olette jo vastanneet ja osan te myös vastasitte kirjallisesti. Te sanotte, että vuonna 2012 olette nähneet, että lainsäädännössä on aukkoja ja kesäkuussa 2012 kirjoititte jäsenvaltioille ja informoitte, että on tärkeää, että panna lainsäädäntöä, jotta saataisiin aikaan tehokas järjestelmä mitä ongelmia sitten esiintyi ihan konkreettisesti. Ja mitä te uskotte, mitä pitäisi muuttaa lainsäädännössä? No, me vahvistimme lainsäädäntöä, uudistimme asetusta komission ehdotuksesta. Se syntyi 2010 aloitteen pohjalta kun meillä oli julkinen kuuleminen 2010 lopussa, 2011 alussa tehtiin sitten jatkotyötä. Eli totta kai uudistettaisiin puittelainsäädäntöä liittyen jälkikäteisvalvontaan ja ennakkovalvontaankin liittyen uusi järjestelmä, jotta voidaan selvittää päästöt, RDE, näin toteutettiin niin, että meillä on kilpailukykyisiä modernia laitteita. Paitsi sitten, että meillä on yleisiä strategioita, joita voidaan vahvistaa markkinoita. Totta kai valvonnassa on aukkoja kaikilla aloilla. Siksi tehtiin kaksi asetusehdotusta, eli toimintasuunnitelma plus väärennöksiä torjuva aloite, jonka komissio myös käynnisti. Thank you. Um... Kiitos KAS 21, KARS 2020 Tämä oli komission ajatushautomo siitä, miten voidaan olla johtaja autoteollisuudessa. Sillä, siinä ei ole kyse lainsäädännön täytäntöönpanosta ja teidän roolinne komission jäsenä on juuri lainsäädännön täytäntöönpano. Minun kysymykseni kuuluu, vuoden 2010 helmikuussa aloititte tuossa työssä e, ja JRC teki tutkimuksia, tutkimuksia, joten näistä ongelmista tiedettiin. Miksi ette päättäneet julkaista JRCn yksityiskohtaisia tutkimustuloksia? Niistä julkaistiin vain anonymisoitu versio. Miksi tämä on tärkeää? No USAssa ICCT antoi USAn viranomaisille yksityiskohdat Volkswagen-testistä ja tämän jälkeen viranomaiset tarttuvat toimeen. Ja muuten he eivät tienneet estolaitteesta. Miksi siis päätitte, että ette toimi avoimesti? Miksi meiltä parlamentin jäseninä ja suurelta yleisöltä piilotitte yksityiset tiedot JRC-tutkimuksesta vuonna 2010? Edustaja Turvis, tunnette minut hyvin niin en peittele sitä, että minä aina teen kaikki mahdollisimman avoimesti. Toistan JRC, joka on ainoa virallinen elinkomissiossa, jonka tehtävänä on analysoida näitä eroavaisuuksia ja antoi tietonsa ennen kuin julkaistiin virallisestikaan niitä. 2010 lopussa oli työpaja, jossa oli tietyt tulokset perustuen näihin eroavaisuuksiin. 2010 työpajassa siis en tiedä, oletteko samaa mieltä ei, mutta näin se oli. Sitten jälkeenpäin julkaistiin teksti virallisesti, järsen teksti siis, ja samaan aikaan, samaan aikaan perustin työryhmän, jotta se miettisi uudelleen tätä järjestelmää, että RDE... So. Minun täytyy nyt heti keskeyttää. Komission kikka oli seuraava ei julkaista yksityiskohtaisia tutkimustuloksia. Miksi tämä oli tärkeää? Yhdysvalloissa Volkswagen-tekstien te- testien yksityiskohtaiset tulokset johtivat tutkintaan ja johtivat siihen, että EPA muun muassa tutki, miksi Volkswagenin autot eivät noudattaneet päästörajoja testeissä. Miksi ette päättänyt julkaista? Tämä oli mielestäni juuri keskeinen hetki siis, ja keskeinen päätös, että ei julkaistu. Jäsenvaltioissa ei ollut yksityiskohtaisia tietoja, siellä saatiin vain anonymisoidut tiedot, eli ei voitu tietää, että tämä päästöarvo tulee Volkswagenin autosta ja tämä Fiatin autosta. Ja teillä oli nämä tiedot, olisitte voineet tie- tietää, että tämä äh, Volkswagen on äh, tarkistettu Saksassa ja tämä auto taas Italiassa ja niin poispäin. Mutta päätitte olla antamatta näitä tietoja eteenpäin. Edustaja, eivät pidä paikkaansa teidän ne, Mitä tuon Yhdysvaltoihin, niin ne totta kai saatiin siellä. Ja toistan vielä, että ICCTn tavoitteena, International Council for Clean Transport, siis sen tavoitteena oli osoittaa, että amerikkalainen järjestelmä ilman RDEtä oli tehokkaampi kuin eurooppalainen. Eli haluttiin osoittaa tavallaan vastakkaista, kun ICCT amerikkalaiselle laitokselle, tämän totesin, meillähän on 28, siellä vain yksi, annettiin tehtävästi selvittää tätä mutta ei niin, että piti selvitä, että Volkswagen käy testolaitteita. Saksalaiset sen totesivat. Eli päinvastoin, kuten tiedätte, no en tiedä kuinka helppo tai vaikea on tämä selvittää, mutta komissiolla ei ollut mitään tietoa. Me olemme aina avoimesti toimineet, no, koska minä... Story, story Anteeksi vain, mutta tarina meni eri lailla Tarjoamme niin, että oli yksityiskohtaisia tiedosta Volkswagenista ja sitten oli viranomainen, joka ottaa työnsä vakavasti ja yritti löytää vastauksen sille, miten testisykleissä voidaan huijata. Miksi te tästä asiasta vastaavana komission jäsenenä päätitte olla kysymättä Saksasta, Saksalta tai Italialta, miksi nämä autot voivat huijata päästöissä testisyklissä? Tämä on mielestäni keskeinen kysymys. Kyllä, kyllä. Kyllä tulee vastaus. Minä haluan nyt huolehtia sitä, että kaikkia kohdellaan yhtä lailla. Joskus ihmiset ylittävät aikansa, koska kysymys on tärkeä tai vastaus on tärkeä. Herra Jani. Kukaan ei koskaan ilmoittanut komissiolle, että oli epäilyjä estolaitteista. Kukaan ei minulle kertonut mitään näistä asioista. Eli se, mitä tehtiin, niin komissio kyllä selvitti. Ja jos nyt saadaan sellainen ehdotus, että muutetaan – valvontajärjestelmää ja saadaan ehdotus, että muutetaan sääntöjä, niin se kuuluu komissiolle. Mutta koskaan ei koskaan olla mitään lakia rikottu. Ei komissio voi rupea tutkimaan yksittäisiä yrityksiä. Tällaisia tietoja ei ole ollut. Ja totta kai tässä oli mukana 20 ihmistä kuitenkin. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Mitä mieltä olette, kun tässä dieselautoissa typpiin oksidilajat ylitettiin, johtuuko se estolaitteiden käytöstä vai siitä, että testimenettelyt ovat huonot ja niitä voidaan tehdä myös ikään kuin Golden Cars pohjalta. Jos ajatellaan niitä uusia testejä, neljä simuloitua tiellä ja sitten yksi simuloitu kaupungin ulkopuolella, ne eivät ole riittäviä meidän mielestämme te JRCllä on tehtäväksi analysoida, selvittää tiukemmin tätä ja tehdä erotuksia. Ja komission mielestä paras ehdotus, ja se ei ollut autoteollisuuden etujen mukaista, eli RDE he päätyttiin. Tämä olisi paras tapa torjua sekä eroavaisuuksia, myös välttyä siltä, että autoteollisuus käyttäisi muut laillisia keinoja vähentääkseen tätä koevaiheessa laboratorioloissa. Eli tiukimmat säännöt, puitedirektiivi siis, ja, ja ajo-olosuhteissa tehtävät testit. Mielestämme tämä on ainoa tapa, joka voidaan toteuttaa, jos halutaan puuttua tähän tehokkaasti. Viisi artikla mainitsisin myös. Eli autovalmistaja ja rakentamisessa on sellaisia osia, jotka eivät puutuisi päästöihin niin, että normaalikäytössä noudattaisiin lainsäädäntöä ja myös täytäntöpanoasetuksia. Mitä mieltä olette? Minkälaisen määritelmät olisi annettava tällaisen normaalikäytölle, kun ajatellaan, että asentuksen ehkä tärkeimpänä tavoitteena on hyvä ilmanlaatua, niin mikä olisi paras tapa tulkinta tätä, eli ilmeisesti päästöt normaaliolosuhteissa. Minäkin olen tästä vakuuttunut, että 15, 14 artikla, mukaan lukien Jortasun kappale 15 samassa asetuksessa, siksi minä halusin käynnistää uusien testien laatimisen päästäksemme eron eroista. Ja paras ratkaisu päästä eroon estolaitteista ovat nimenomaan sellaiset järjestelmät, jotka ovat mahdollisimman tiukat. Eli tällä yhdellä asialla se toiseenkin tavoitteeseen, eli eroon petoksista. se Erinomaista, vaikka minä kyllä edelleen pidän aika absurdina, että käytetään näin huonoa testiä, Cambiala, quando sono diventato commissario. Questo tuli komission jäsen, niin, niin sääntö oli jo voimassa, minä sitä keksinyt. No varmasti näitä vuosien aikana sitten on käynnistetty menettely RD luomiseksi, mutta... mutta Come lei ben sa, i tempi sono stati... No, aikataulusta päätettiin 2020. Täytyy ymmärtää nyt nämä vallinnat siinä valossa, mitä kriisi aiheutti. KARS 2020 selittyy sillä, että tehtiin myös päätös talouden elvyttämisestä. Parlamentti hyväksyi sen neuvosto, ETSK, AK, niin ikään totta kai kun oltiin suurissa vaikeuksissa silloin ja haluttiin, ettei autoteollisuudessa tulisi lisäkustannuksia, niin että ei tulisi mitään ikävää vastaan. Kaikki siis tehtiin hyvin yksimielisesti kaikkien tuella. Parlamentti hyväksyi selkeän tekstin, eli siellä tuki komission tekevälle työlle. Ja minä sanoisin jopa, että se oli niin tiukka asia, että ympäristöneuvosto päätti, että tästä Envi päätti, että tehdä lausunto myös tästä karsista. Vielä lopuksi kysymyksessä, niin miten te arvioitte näitä kannustimia, joita annettiin valmistajille? Ne osoittautuvat paljon saastuttavammaksi kuin mitä kerrottiin. Jos ajatellaan rahoitustukea, valmistajilla euro nelosessa, viitosessa ja kuutosessa, ovatko ne lainsäädännön mukaisia? 715 asetuksen mukaisia, että ole sitä mieltä, että paras kannustin ehkä oli se, että tässä ei oikeastaan ilman pahan parannettu, vain tuettiin vain autoteollisuutta. Täällä on oikeastaan kolmekin tukea. Yksi hanke, joka liittyy sähköautoihin. Ja myös sähköauton kohdalla. Ehkä voitaisiin harjoittaa vähän kisailua, että mietittiin mihin suuntaan mennä. Sähköautossa mietittiin myös järjestelmiä ja haluttiin tukea mahdollisimman uusimpia malleja, vähemmän saastuttavia yhteisösäännösten pohjalta ilman niin, että kannustimia olisi pidetty valtion tukina sitten toiseksi vielä lopuksi liittyen rahoitukseen ne aloitteet, jotka liittyvät vihreisiin autoisiin, niiden mukaan 2014-2020 talousarviossa olisi horisontti 20, 20 tietty määrä innovaatiota ja tutkimusta varten vihreiden autojen hyväksi. Eli kokonaisvaltainen strategia ja sähköautosta voidaan puhua pidemmältäkin. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos edustaja Jaani. Teidän antamanne vastaus kirjallisesti kysymyksen numero neljä liittyy teemaan, jota on sivuttukin tässä jo nimenomaisesti, mutta minä pidän sitä hyvin tärkeänä. Selitän vähän, miksi sitä pidän niin tärkeänä myöhemmin, mutta pyytäisin teitä selittämään tarkemmin. Te totesitte, että koskaan saaneet parlamentista mitään tietoa estolaitteista, niin että, että myöskään parlamentilla mitään pyyntöä selvittää tätä aihetta. No, mehän kaikki tiedämme, että komission jäsenet joutuvat myös olemaan parlamentin valvonnassa, ja nimenomaan tätä tähdentäisiin koska minä uskon, että tällainen tutkintavaliokunta on sitä varten, että kuullaan poliitikkoja, vaan tarkoituksena pitäisi olla jotain yleisempääkin niin, että tuodaan valoon huono toiminta. Se on erittäin tärkeää myös ajatellen komission työtä, mutta yhtä lailla myös ajatellen, mikä valvontatehtävä on puolestaan parlamentilla. Toisin sanoen tässä kysymykseni, vaikkakin osin jo olette sivuttaneet näitä kysymyksiä, nimittäin voisitteko vahvistaa tässä tutkivalvokunnassa nyt, että Euroopan parlamentti ei saanut tietoa näistä kuuluisista eroavaisuuksista IRCstä liittyen typioksideihin, typenoksideihin verrattuna siis laboratoriolosuhteita tieolosuhteisiin. Ja onko niin, että parlamentti ei puuttunut tähän, koska minusta tämä vaikuttaa ilmeiseltä tästä keskustelusta ja mielestäni aika tärkeältä. Parlamentti ei ole koskaan oikeastaan puuttunut tähän kysymykseen liittyen nokseihin. Eli minkälaisia kysymyksiä tuli esille tai kuulemisia. Kun parlamentti ei ole sen tärkeimmässä asemassa näin tärkeässä aiheessa. Mitä sitten ne käytettiin esille kirjallisissa suullisissa kysymyksissä, joita parlamentin jäsenet teemassa ovat esittäneet? Kiitoksia. Suurin osa kysymyksistä tuli minun kaudellani auto teollisuusliittoon liittyvät teollisuuden kriisiin, varsinkin työpaikkoihin. Jäsenet olivat huolestuneita tehtäiden sulkemisista, laitosten sulkemisista, työpaikkojen menettämisestä. Näitä tuli tusina kaupalla parlamentin jäseniltä, kaikilta puolueilta. Selvää toimintaa vaadittiin komissiolta, jotta voitaisiin estää tällainen kriisi, 12 työ, miljoonaa työpaikkaa on kyseessä kuitenkin koko autoteollisuudessa. Eli tällaisia kysymyksiä tuli selvästi parlamentilta, mutta ette nyt vääristä sitä, niin totesin, että yksikään parlamentin sen esittänyt kysymystä estolaitteista ei kukaan sitä puhunutkaan, ei myöskään KARS 2020 kohdalla, sen paremmin kuin tarkistuksissakaan, joita tehtiin sen yhteydessä. Ja jos totta puhun, niin edustaja Ivo Belet esitti 2012 alussa kirjallisen kysymyksen. Kysyttiin, mitä komissio tekee, jotta voitaisiin päästä eroon niistä eroavaisuuksista, joita on tullut ilmi aiemmin JRCn taholta ja mitä, mitä komissio hyväksyisi. Tämä oli kaikkein täsmällisin kysymys tähän aiheeseen liittyen, jonka minä sain parlamentilta. Toinen kysymys Langanilta muutama kuukausi myöhemmin vähemmän yksityiskohtainen, mutta vähän samansuuntainen. Belet on täällä ja Langen eivät kumpikaan kysyneet eistolaitteista, vaan eroavaisuuksista. Ja toista vielä, että komissio on hyvin määrätietoinen siinä, koska KARS 2020 tähtäisi nimenomaan siihen, että saadaan kilpailukykyinen ja kestävä autoteollisuus. Siis direktiivi uudistetaan ja testit uudistetaan, paremmat laitteet, jotta päästään tavoitteeseen. Talking of Mr. No, no, no, Talking of Mr. Äh, nyt siirrymme toiselle kierrokselle, kolme minuuttia. Hyvät kollegat, kysymys, vastaus, kysymys, vastaus. No niin, tätä minä pidän äh, sujuvana siirtymänä. No niin, haluaisin palata tähän määritelmään asetuksessa 2007 ja sen epämääräisyys. Sitä on puhuttu täällä useita kertoja siitä tosiasiasta, että äh, koko tämä määritelmä estolaite ja po, nämä poikkeukset, kuten valtava käyttö tai etelän ulkopuolelle esimerkiksi onnettomuudet ja niin edelleen. Te tiedätte kaiken tämän paremmin. Ettekö te koskaan saaneet minkä näköisiä kysymyksiä muilta osapuolilta autoteollisuutta itseltään tai kansalaisyhteiskunnalta sitä, että tämä oli niin epämääräinen, koska epämääräisyys on nimenomaan perusta kaikille, sille, kaikille niille ongelmille, joissa me nyt olemme ja tähän skandaaliin, joka sitten äh, kaiken paljasti. Ettekö te olette saaneet minkäännäköisiä kysymyksiä tästä määritelmän epämääräisyydestä? Tämä nyt on tulos meidän selvityksestämme, joka käynnistämme 2010. Se on julkaistu 2010 lopussa, 2011 alussa, eli kaikki nämä tiedot, jotka menivät kaikkien osallistuneiden tietoon. Tässä halutaan tehokkuutta ja selvyyttä. Ja sitten tehtiin päätökset ja se, että käynnistetään uudistustyö, tai ainakin valmistellaan uudistustyötä puitedirektiiviksi noudattaen sääntöjä. Ja välittömästi ryhdyttiin työhön liittyen terveystarkastukseen, tehtiin koehanke, vaikutusarviointi, te tiedätte mitkä säännöt tähän liittyvät. Tähän liittyy kilpailukyky, testaus, eli direktiivin uudistus edellyttää sitä ja, ja haluan tässä yhteydessä sanoa myös, että minun piti hyväksyä myös 2013 ennen tämä direktiivin uudistus KARS 2020 on todettu tämä ja 2012 ministerin lähetyksessä kirjeessä. Mutta minusta riippumatta perustarkastus on todennut, että niitä ei voida selvittää ennen kuin ne on täysin täytäntöön pantu. Eli vähintään viisi vuotta menee. Tämä on myös vaikutusten arvioinnissa todettu. Varapuheenjohtaja Katainen ja muut sitten esittivät uuden asetuksen antamista direktiivin sijaan, mutta se ei ole minun käsissäni ollut eikä puheenjohtajan käsissä, eli tässä piti odottaa muita päätöksiä, joita minä en tehnyt siis. Viimeinen kysymys. Täällä on viitattu paljon eh, usa lainsäädäntöön ja estolaitteisiin. Olisiko meidän pitänyt kopioida se? Teimmekö me tässä virheen? kun palaamme vuoteen 2007. Sehän oli teidän edeltäjänne vastuulla, mutta ehkä meillä olisi pitänyt se kopioida. Oliko se meidän se on ongelmamme? En minä halua muiden kollegojen aloitteita kommentoida. Jälkikäteen tapahtuva kommentti on aina vaikeaa, helppoa aina kritisoida. Erä, no, minä voin ainoastaan arvioida omaan työhön liittyviä asioita. Ja Finland, Kiitos herra Tajani siitä, mitä olette meille kertoneet näiden viimeinen kahden tunnin aikana. Vedän seuraavan yhteenvedon. 5. heinäkuuta 2012 teillä oli Schrader e Electronicsin herra De Pasqualen kanssa tapaaminen. Tässä keskustelussa oli kyse ja sanoitte, että te ette tienneet mistään huijauksesta tai estolaitosta tässä keskustelussa ja kirjallisessa pöytäkirjassa puhutaan täysin selvästi testisyklin huijaamisesta renkaiden paineita sääntelemällä. Tässä on kyse siis huijaus, huijauksesta ja sitten 25. heinäkuuta 2012 olette kirjoittaneet kirjeen ministerille tuossa kirjassa ette aivan selkeästi kyllä kuvaile tätä, vaan hyvin yleisluontoisesti, nimittäin sitä, että jäsenvaltioiden pitäisi vahvistaa markkinavalvontaa. Nyt kysymykseni herra Tajani. Minun mielestäni te ette ole puuttuneet ongelmaan konkreettisesti. Minun mielestäni te vie, tiesitte, että on väärinkäytöksiä ja en ymmärrä myöskään, miksi ette antaneet tätä toimeksi JRClle eli yhteiselle tutkimuskeskukselle. Miksi ette tarttuneet toimeen? Allora, mai durante... Oh, ei koskaan puhuttuestolaitteesta de Pasquale tapaamisessa eikä moottoreista. Puhuttiin yleisemmin ongelmista, jotka liittyvät rengasalaan, sitä paitsi tässä juuri on hyväksytty säännöt liittyen renkaisiin. Ehkä olisi alankin etujen mukaista miettiä sitä uudelleen, mutta huolta on ollut, koska se oli mukana parlamentin jäsenkin silloin ja haluttiin minulta aloitteita. En, siellä oli myös yhteisö virkamiehen läsnä, en tiedä voi julkaista pöytäkirjaa, mutta tässä vain pyydettiin But this is not my question. Mutta tämä ei ollut kysymykseni. Jälleen kerran saksaksi. Kirjallisessa pöytäkirjassa, joka teillä on ja joka meilläkin on käytössämme, siinä puhutaan testisyklin kiertämisestä, cycle beating. Aivan selkeä viittaus siis, tai vihje teille siitä, että jokin on pielessä – mutta te ette osannut laskea yhteen 1 plus 1. Nimittäin jos kierretään testosyklin sääntöjä, niin ette ole mukaan pystyneet siitä päättelemään, että olisi jotain yleisluontoisempiakin ongelmia. Jos ette itse tästä ole tietoinen, no ette ole asiantuntija, mutta jos ette itse ole tietänyt, niin miksi ette sitten antanut tätä tutkimusta tehtäväksi JRSElle? Tekstisyklissä huijaamisesta vielä totesin, että tästä markkinavalvonnasta lehtien tiukka kirje JRC, koska ei koskaan ollut mitään tietoa estolaitteista. Niihin de Pasquale. Ja totta kai lähettää tekstit teillekin, että siinä viitattu, viitattu Volkswagenin eikä teisiä millään muotoa. Se koski pelkästään heidän huoliaan. No ei, tämä on totta. Jos haluatte toisen totuuden, en minä sitä voi antaa. Anteeksi, ymmärrän, mutta tämä ei ollut kysymykseni jälleen kerran. Minä puhun vain siitä tosiasiasta, että te komission jäsenä teillä olisi ollut velvollisuus toimia tuolloin. Puhun nyt vielä Saksaa. Saksaksi siis uudelleen. Vuonna 2013 DJRCn raportissa vuonna 2013 sanoitte, että kannettavat testilaitteet ovat tehokkaampia ajonaikaisessa testauksessa, mutta ja viimeistään tuolloin JRCn raportin lukiessanne silloin teidän olisi pitänyt ottaa nämä, ainakin nämä PEMS-laitteet huomioon, eli kannettavat testauslaitteet. Viimeistään tuolloin teidän olisi pitänyt komission jäsenenä ja perussopimusten valvojana aloittaa rikkomusmenettelyt. Olitte tuolloin jo neljä vuotta myöhässä. Miksi ette tarttuneet toimeen? Infraktionilistan rikkomusmenettely on edellyttää tietoja ja perus, oikeusperusta. Tietoja ei ollut, kun ei ollut millään alan tietoestolaitteista. Meillä oli asiakirja, joka tuli jälkikäteen. Tämä on totuus, enkä sitä voi muuttaa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Tajani, että tulitte tänne tänään. Tähän ihan spontaanisti lupasittekin tulla. Toisia kollegoita on neljä kertaa pitänyt kysyä Ferhoigenia muun muassa. Kiitos teille tästä. Syytetään niin, että petoksen torjunnalla pestostin torjunta ei ollut teidän prioriteettinne. Ja Spiegel puhutaan tänään myös siitä, että te komission jäsenyys aikana olitte toi, pysytte toimettomana liian pitkään. Mikä on, miten vastaatte näihin syytöksiin? Ettekö ole olemassa olevista eroista typioksidi mittauksissa kertonut, eikö jäsenvaltiot otettu prosessiin mukaan. Ja jos kuitenkin otettiin, niin miten jäsenvaltiot sitten reagoivat? I giornali in questa... Tässä vaiheessa lehdet ja totta kai aika paljon valheita lehtimiehet kehittelivät myös jotakin asiakirjoja, mutta valheet kumottiin kuitenkin myöhemmin. ICCTkin esimerkiksi niin teki petosten torjunta on aina ollut minun puoleltani kyllä päättäväistä ja väärännyksiä vastaan käynnistin kampanjan ja annoin myös palkinnonkin tässä yhteydessä, kun on kyse petosten torjunnasta. Tämä koskee muun muassa Bulgaria lehtimiehiä, eli minä olen kyllä tähän sitoutunut yhdessä myös aikana Varnien kanssa markkinavalvonnassa. Tämä on erittäin tunnettu kampanja ja siitä on paljon asiakirjoja. Voin näyttääkin niitä teille. Sitten mitä tulee jäsenvaltioiden tietoihin, jäsenvaltiot saivat tiedon virallisesti työpajassa 2010 lopussa, kun minä pyysin, ennen kuin edes julkaistiin virallisesti JRCn asiakirjoja, että tulisivat kertomaan meille tuloksistaan työpajassa. Näin tehtiin niin, että jäsenvaltiot olivat mukana. Jäsenvaltiot, jäsenvaltiot ja komissio patisti jatkuvasti puuttumaan eurovaisuuksiin, jopa niin, että minä halusin jäsenvaltiot mukaan sekä työryhmään liittyen testijärjestelmän uudistamiseen. He olivat aktiivisesti mukana sitä paitsi, eli tiesivät, mitkä ongelmat olivat ja miten niihin pitäisi puuttua. Jäsenvaltiot olivat osana ja aktiivisena osana myös korkean tason työryhmässä KARS 2020 puhemiestö ei halunnut tulla mukaan parlamentista, mutta siellä oli kuitenkin autoteollisuuden edustaja myös. Eli jatkuvasti kyllä on painostettu jäsenvaltioita – Neuvosto hyväksyi myös KARS 22 asiakirjan, eli huomioi vetoomukset, joita liittyy erovaisuuksiin. Eli paitsi, että tässä on kirjelmöity ja mitä tässä on ollut tapaamisia ongelmien tiimalta. Myös kars 20 täytäntöönpanoon yhteydessä järjestettiin tapaamisia sidosryhmien, kansalaisjärjestöjen, ammattiliittojen ja teollisuusministeriöiden kanssa jopa ennen neuvostoakin ja täällä nyt läsnä oleva jäsen oli ministeri sinun tietämistä. Thank you very much, Mr. Tajani. I will speak in... Kiitos, herra Tajani. Puhun englantia. Lyhyt kysymys alkuun, toivottavasti vastauskin on lyhyt. Minua kiinnostaa, että miten reagoitte, kun kuulitte, että Volkswagen oli huijannut, koska kun sanoitte, että tiennyt mitään, miten reagoitte sitten? Ajatteletteko, että miksi en tullut ajatelleeksi? Mikä reaktio oli? Kun kuulitte Volkswagen-skandaalista. Lyhyesti. Totta puhuen, ei kukaan ei ollut sitä maailmassa ajatellut, ei amerikkalaisetkaan. Heidän piti tunnustaa se, että tällaisia pitäisi oli tehty. Kukaan ei ollut ajatellut sitä, en minäkään ollut ajatellut. Minä olin vain käynnistänyt ne välineet, joita päästä eron estolaitteista, sitä lainsäädäntö kieltääkin ne. Kukaan ei ollut ajatellut sitä, ei parlamenttikaan. Ei ympäristövaliokunta joka 28. laati mietinnän. Kun Daniel Belsistä oli uutisia, niin sitten kyllä käynnistettiin rikkomusmenettely, mutta tästä ei valitettavasti tiedetty mitään. Well, uh, I mean, we learned about back in... 98 tuli tietoja, että raskaissa hyötyajannoissa jotkut valmistajat olivat huijanneet. No mutta joka tapauksessa seuraava kysymys. Miten teidän mielestänne voimme markkinavalvontaa saada enemmän eh, epäilyjä mukaan, että tulevaisuudessa ei käy niin, että ajateltaisiin niin, että yksi asia on se, mitä voidaan mitata, ja sitten toinen asia on se, että huijaako joku tahallaan. Miten tällainen epäilys epäilevä asenne saadaan mukaan markkinavalvontaan. Eh, sono assolutamente d'accordo con lei. Minä olen samaa mieltä kanssanne, että tässä täytyy markkinavalvontapolitiikkaa vahvistaa. Siksi uudistetaan puitedirektiiviä ja asetusta uudistetaan myös. 715 siis. Eli tässä kaksi ehdotusta myös sen päälle. Yhdessä te olette myös esittelijänä. Ja tätä tehdään nimenomaan, että voidaan markkinavalvonta vahvistaa ja sitten toimintasuunnitelmakin. Ja sitten vielä tämä kampanja väärännyksiä petoksia vastaan, Saksa mukaan lukien ja autojen vaihtoosat mukaan lukien. Eli tarvitaan uusia säädöksiä ja varmasti paras tapa uskoakseni estää petokset ja vilppi, se, että Roomassa tai Berliinissä tai Brysselissä tehdään ja totta kai tässä tehdään petoksia valtavasti. Kollegani herra Potocnik sanoi, että hänen mielestään on systeeminen virhe. Oletteko samaa mieltä siitä, että koko järjestelmä on rakennettu väärin? Että tällaisia huijausjärjestelmiä ei saada selville? No, se si trovassero facilmente i truffatori. Mm. No jos tämä olisi helposti vältettävissä, niin se häviäisi koko maailmassa. Mutta totta kai täytyy estää vilppi. Mutta toistaan tämä uusi järjestelmä, kun kaikki valvontajärjestelmät toteavat, että RD e on kaikkein paras järjestelmä, jotta voidaan estää estolaitteet. JRC ja kaikki muutkin. Amerikkalaiset itsekin toteavat, että kyse on parhaista innovaatioista. Olemme varmasti eturintamassa tässä. Se on paras järjestelmä varmasti, kun saadaan vielä markkinoilla varten hyvät säädökset. Edustaja Grostet. Kiitoksia kovasti. Palaisin vielä määritelmän estolaitte. Se on aika hämärä, kuten on tunnustettu amerikkalaisten määritelmä on täsmällisempi. Oletteko sitä mieltä, että pitäisi innoitusta sieltä hakea jatkossa? Certo, più precisi si è, e meglio si è, e, e meglio... Totta kai, mitä tehokkain vain estolaite on niin pitkälle kehitetty laite, että paitsi totta kai voidaan aloittaa tehdä, kun moottoriturvallisuutta mietitään tai mitä ajatella nykyistä lainsäädäntöä ja mitä tietoja tarvitaan eri vaiheissa jo hyppyhyväksyntää edeltävässä vaiheessa, mutta paras tapa varmasti on toimia lainsäädäntövaiheessa. Parlamentti tekee oman osuutensa, että saadaan tiukempia sääntöjä myös, että voidaan kieltää estolaitteet ja mitä sillä tarkoitetaankin. Minä olen sitä mieltä ehkä varmasti, en tiedä ovatko jäsenvaltiot samaa mieltä, että saadaan eurooppalainen virasto tavallaan, niin että voidaan valvota tarkemmin tätä, kuten Yhdysvalloissa sen sijaan, että 28 virastoa olisi toimivaltaa Euroopan tasolla, eikä 28 erilaista tilannetta. Siksi tämä asetus, jossa komilon esittelijä edellyttää koordinointia jäsenvaltioiden kesken, että saadaan parempia sääntöjä, yksinkertaisempia sääntöjä, ettei olisi niin paljon eroavaksi jäsenvaltioiden kesken. Niin juuri niin. Olisiko teillä ollut jossain vaiheessa epäilyjä jäsenvaltioiden suhteen, mitä tulee vaatimusten mukaisuuden tarkistamiseen, sillä jäsenvaltiot ovat vastuusvaatimusten mukaisuuden tarkistamista. Minkälaisia yhteyksiä teillä oli kansalaisjärjestöihin, jotka ajavat ympäristöasioita? Jäätiellä. Kansalaisjärjestöt ympäristöalalla olivat aktiivisesti mukana. Osallistujina he olivat mukana korkeatason työryhmässä KARS 21, mutta myös työryhmässä, joka valmisteli uutta testijärjestelmää. He ovat olleet mukana kaikissa tapaamisissa. Heitä on kuultu, kuten ammattiliittoja, alaa, kaikkia osallistujia. Kaikissa 6. joulukuuta 2012 oli yksi tapaaminen. Näin todetaan myös komission tiedonannossa. Silloin minä tapasin nimittäin sidosryhmien edustajia, ammattiliittoja, kaupan ihmisiä. Yksi lehti todettiin, että Volkswagenin pääjohtajan mukaan tavattiinkin, mutta ei hän kyllä ollut mukana. Tämä, tämä, tämä Mrs. Bonifoy. Seuraavaksi Bonifoy. Olen samaa mieltä Ismail Ertukin kysymyksestä. Voisitteko kertoa, onko teidän mielestänne tällä cycle beatingillä, eli ähm, testisyklin tilanteen kiertämisellä ja estolaitteella jokin, eri, jokin ero? Representa in realtà lo... Itse asiassa on kyse laitteesta, jolla voidaan harjoittaa vilppiä. Tekstisyklissä huijaaminen voi olla muu petoksellinen toiminta. Estolaite on siis väline, jota kuitenkin käytetään petoksen tekemiseen. Se, mitä Volkswagen oli tehnyt, oli petosta. Siinä todellisuutta peiteltiin, käytettiin järjestelmä, vaikka sen olisikin laillinen. En kysynyt Volkswagenissa. Minulla olisi vielä toinenkin kysymys ja aika on vähän. Miksi ette antaneet JRClle tutkimustoimeksi antoa, jotta voitaisiin tutkia, minkäla- miksi oli näin suuria eroja päästöissä, jopa neljän 100 prosentin ero päästöissä laboratoriossa ja todellisissa ajo-olosuhteissa. IRC tätä niin, nimenomaan työstä ja edeltäjäni aloitteesta JRC piti selvittää näitä eroavaisuuksia päästöissä teillä ja sitten laboratoriossa. Sen jälkeen annoin tehtäväksi JRClle löytää kaikkein paras väline tämän työn pohjalta, jotta voitaisiin päästä eron eroavaisuuksista. Annoitteko JRClle toimeksi annon tutkia, miksi oli tällaisia eroja laboratoriotestojen ja todellisissa olosuhteissa tehtyjen testien välillä? Oletteko antaiset, antaneet tällaisen toimeksiannon JRClle? JRC ei ole mikään komission tieteellinen laitos. Sen tehtävänä se on komission tieteellinen laitos, jonka tehtävänä on tieteellistä työtä, eli mitä pitäisi tehdä – jotta päästäisiin eroavaisuudesta eroon. Mikä on paras järjestelmä hävittää erot? Yhtä lailla tehtiin myös komission nimittämässä työryhmässä ja KARS 21 ryhmäkin teki työtä ja yhdessä pyrittiin selvittämään, kun käyty läpi neljä eri järjestelmää, mikä olisi paras järjestelmä, jotta voitaisiin päästä eroon eroavaisuuksistaan niin, että voitaisiin tehokkaammin torjua estolaitteita. Anteeksi, ettekö ollenkaan halunneet tietää, mistä nämä erot johtuivat? Eli vai ettekö halunneet tietää, miten tässä nyt lainsäädäntöä on pystytty kiertämään? On Mutta järjestelmät liittyvät, käytettiin erilaisia renkaita, nopeutta, ilmastointi, oli erilaisia syitä. Minua kiinnosti tietää, mitä pitäisi tehdä lainsäätäjänä. En minä voi tieteellistä tutkimusta tehdä, vaan lainsäätäjänä tavoitteena oli päästä eroon näistä syistä eroavaisuuksien taustalla. IRC piti selvittää sitten lopputuloksissaan, että paras järjestelmä olisi RDE, myös, jotta päästään eroon estolaitteista. Se minua kiinnosti ja näin teimme. Sharon Thank you very much, Mr. Tajani. Kiitos, herra Tajani. Kiva, että olette paikalla. <clears throat> Jatkan siitä, mihin kollega äsken jäi. Täytyy sanoa, että kun luin vastaukseni kysymykseen yksi, niin näytätte, että näyttää siltä, että te eron strategioiden ja laitteiden välillä. Myöskin vastaus kysymykseen neljä, jossa parlamentti kysyy, että oletteko tietoisia välineistä ja strategioista, niin mainitsette pelkästään nämä laitteet. Voitteko valaista tätä enemmän? Ja yksi konkreettinen esimerkki. Jos otetaan esimerkiksi, että päästöjärjestelmä pysäytetään 22 minuutin jälkeen, onko se strategia vai väline vai testisyksessä huijaaminen siinä kyseessä? Non, non ho capito la domanda. ymmärtänyt kysymystä. Non ho capito l'ultima parte. Voiko toistaa sen? My question is... Niin, kysymykseni on, että on tiettyjä eroja estolaitteissa ja strategiossa. Eli jatkokysymyksenä kollegan mainitsemaan. Haluaisin tietää teidän näkemyksenne päästöjärjestelmän pysäyttäminen 22 minuutin jälkeen, onko se estolaite, onko se estostrategia vai onko se testisyklissä huijaamista? <laughs> Pitäisi löytää insinööri autoalalta, että voisi sitten selvittää ja selittää tarkalleen, missä rajaa menee näiden kolmen välillä. Mutta noin poliittisesti vastaten. Minä harjoitan politiikkaa, olen politiikkoa, en JRCn tutkija sen paremmin kuin insinöörikään. Estolaitteet ovat kiellettyjä, koska johtavat petokseen. Mutta voi olla, että käytetään järjestelmiä noudattaen sääntöjä testin aikana. Yksi yksinkertainen esimerkki. Jos noudatetaan vähimmäiskriteereitä jossain autossa, kiihdytystä ei tapahdu, eikä tietyyppistä paineistusta ole, eikä käytetä ilmastointia, eikä erojohdatuksia, niin sitten pitäydytään rajoihin ja se on täysin säännönmukaista. Ja joskus sääntöjä käytetään myös sitten täytyy vain sääntöjä muuttaa. Aina tässä päädytään samaan ruutuun. Uudet testit ja uudet säännöt. In other, uh, in other words, do you think that it... Kiitos. Toisin sanoen, oletteko sitä mieltä, että estostrategiat ovat sallittuja? Jos niin, niin voitteko kuvailla ne? Nämä ovat vaikeita arvioita. Estostrategiat, en minä niitä puolla mutta jos niitä tehdään sääntöä rikkomatta, niin säännöstä on kyse. Täytyy tehdä niin, että säännöt estävät estostrategiat. Niinhän on. Eli pitää muuttaa testejä ja sääntöjä. Sekä ja ennakko- että jälkikäteisvalvonta pitää muuttua. Minun kaudellani komissio näin pyrkinyt kiinni. Ja on mielestäni saatu tuloksiakin aikaan. Seuraavaksi edustaja Proust. Oui, merci, madame la présidente. Merci. Kiitos puheenjohtaja, kiitos varapuheenjohtaja. Haluaisin esittelijänä KARS 20, 2021 asiassa palata yhteen aiheeseen. Kuten sanoitte hyvin selvästi KARS 21 strategiassa päästökohdassa on, voisitteko vahvistaa, että olette todellakin todenneet eroja laboratorioiden ja muiden päästöjen välillä ja voisitteko vahvistaa, että komissio oli aikaisemmin sanonut, että testit pitäisi uudistaa ja sitten te toissijaisuusperiaatteiden takia ette pystyneet pakottamaan jäsenvaltioita muuttamaan toimia, niin siksi teillä ei ollut liikkumavaraa. liikkumavaraa. Sitä haluaisin muistuttaa, että tämä liittyy artiklaan neljä komission vastuuvapaudesta. Tämä vastuuvapausmietintö muuten sai suuren enemmistön. Eli nyt meidän pitää siis katsoa vaan, missä ovat oikeat ja väärät seikat. Tässä ei oikeastaan mitään muuta olisi voinut tehdä kuin mitä on tehty. Me olemme aina sääntöjä noudattaneet ja ollen tiukkana sääntöjen valvonnassa ja terveyden valvonnassa. Ainoa, mitä pystyttiin tekemään siis ilman kun ei ollut tietoa, tietoja, varmoja tietoja estolaitteista sääntöjen rikkomisesta. Vain jos olisi tietoalut, olisi voitu kohentaa kansanterveyttä, sisämarkkinoita, ympäristönsuojelua. Ja se onnistui vain sääntöjen muuttamalla. Ensinnäkin puitedirektiivä muuttamalla ja, ja euro 5 ja 6 asetusta muuttamalla, kuten on kirjattu teksteihin. Minun täytyy pitää kiinni valtuutuksesta, jonka parlamentti, komissio, neuvosto ovat antaneet minulle kun minusta tuli komission jäsen. Ja näin ensimmäisenä vuotena niin komission jäsenenä minä käynnistin joukon aloitteita ja toistan, kuten totesin alustuksessanikin jo, yleisen strategian puitteissa, että saadaan kilpailukykyisempi ja kestävämpi auto. Minä en ole koskaan tätä muuttanut, olen aina ollut johdonmukainen siinä, mitä olen sanonut. Herra Turmski oli paikalla, jälleen teollisuuspolitiikan naittamista ympäristöpolitiikan kanssa. Se ei ehkä ole rakkausavioliitto, mutta se on kuitenkin kaikkien etujen mukaista ja sellaiset avioliitot kaikkein pisimpään kestävät. Mr. Äh, Sorinio. Sitten edustaja Sorinio. Senior disse que é um político, tomou uma decisão. Kiitos. Te sanoitte, että te olette poliitikko ja te teette päätöksiä. Voitteko te selittää rationaalisuuden teidän päätöksenne takana? te saitte tutkimuksen CCiltä, jossa sanottiin, että on mahdollista, että on olemassa estolaitteita ja te tarkastelitte, otitte askeleen eteenpäin ja tarkastelitte hieman uutta metodia, mutta mikä esti teitä tarkastelemasta sekä uutta menetelmää ja toisekseen huolehtia, tutkia, tapahtuiko petoksia, e, käytettiinkö estolaitteita ja kuka näin teki. Kukaan ei koskaan puhunut eikä kertonut komissiolle estolaitteista. Ei kukaan, ei parlamentissakaan, ei täälläkään puhuttu keskustelussa 20-20. Ei tullut ainuttakaan tarkistusta, jos olisi puhuttu estolaitteista. Jos ympäristövaliokunta kerran päätti, ettei edes lausuntoa laadita KARS 2020, se tarkoittaa, ettei ole minkäänlaista huolta silloin olemassa. No sitten tuli Volkswagen-juttu eteen, mutta aikanaan ei, kun monet parlamentin jäsenet ovat paljon asiantuntevia kuin minä. Ainoa tieto, joka oli tiedossa, koska se olisi tieteellisesti todennettu, olivat nämä eroavaisuudet, kun ajatellaan kokeita laboratoriossa tai tieolosuhteissa. Sitten lähdettiin liikkeelle komission aloitteiden kanssa lainsäädännössä. Komissio ei ole mikään poliisi, komissio on lainsääntäjä. Ja minä tein lainsäädäntöaloitteita, kun sitten sain tietoja perustellusta rikkomuksista, niin me on aina toiminut päättäväisesti ja toistan esimerkiksi MAC kohdalla Daimler bensissä. Faktu. Missão não é polícia, mas tem... Komissio ei ole mikään poliisiviranomainen, kuten sanoitte, mutta komissiossa on henkilöitä, jotka lukevat kaikki nämä asiakirjat, eikä tällaisia asiakirjoja voi vain ohittaa. Ja se seinä lähän on voimia, joita ei ole kahlittu ja heillä on sellainen olo, että heitä ei käytetä tarpeeksi. Miksi te ette käyttäneet ää, äh, niitä oikeuksia, mitä teillä on? Miksi te ette puolustaneet Euroopan kansalaisia? Ihan päinvastoin, kuten te sanoitte, ja nimenomaan haluttiin selvittää nämä eroavaisuudet, ja JRC sitä varten juuri sai tehtäväkseen laatia ehdotus, jotta saadaan aikaan testi, joka mahdollisimman pitkälle hävittäisi eroavaisuudet. Se olisi hyödyllistä myös näitä estolaitteita kiellettäessä RDE-ehdotus tuli. Me olemme tukeneet sitä toisin kuin autoteollisuus halusi. Toistaan autoteollisuus aina ollut tätä vastaan valvonnassa. JRC on ollut tässä tärkeänä tekijänä koko jutussa. JRC täytyy olla myös aloitteellinen. En minä voi, minun täytyy antaa uusia sääntöjä. Komission täytyy antaa uusia sääntöjä, että voidaan estää se, että eroavaisuuksia olisi. Toistan vielä ei, onko tässä Brysselissä sitten petollisia, vaan paras olisi estää nämä petokset niin, että meillä on hyvä järjestelmä. Testit ovat tämä hälytin järjestelmä tavallaan, ja se on mitään kaikkein tiukin markkinavalvonta ajatellen. Finally, I have uh, Bas Eckhout. Sitten vielä Bas Eichhaut. Hän saa kaksi puheenvuoroa, kaksi kolmen minuutin puheenvuoroa, eli maksimissaan kuusi minuuttia. Ole hyvä. So my question... Kiitos. So don't... Äh, en aio puhua estolaitteesta, koska kysymykset eivät koske sitä, älkää siis puhuko niistä, vaan kysymys kuuluu, miksi te ette ryhtyneet toimiin sitä, että ei noudatettu lainsäädäntöä, jotka sanovat, että autojen täytyy toimia normaalin käytön puitteissa. Eli se ero, kun mitattiin nämä tilat ja tilanteet ja mikä olivat rajat, ei noudattaneet lainsäädäntöä. Miksi te ette tehneet asialle mitään? La compito della sorveglianza di mercato è da... Markkina valvonta toimivaltaan jäsenvaltio, jos kukaan jäsenvaltio ei tästä ilmoittanut, se on jäsenvaltioiden harteilla valvoa. Sorry. Finché si rispettano, Sorry, that's si not true. le regole di testa, l'unica If... regola... Ei ole totta. Sorry, we are talking about a Me puhumme asetuksesta vuodelta 2009, joka merkitsee sitä, että se laki on täytäntöönpantava välittömästi, joten jos auto ei pysy rajoissa normaalissa käytössä, silloin tässä on kysymys lainsäädännön käyttämättä jättäminen. Ja jos lain, jäsenvaltio ei tee mitään, niin silloin komissio valvoo jäsenvaltiota. Ja miksi te ette tehneet näin? Kukaan ei kertonut komissiolle mitään. Yksikössä on 20 ihmistä, joka autosta hoitaa kaltavat huolen. Herra Turmas, kyllä tämä pitää paikka. Minä puhun tästä erosta. Mitatut päästöt, jotka TLC teki 2010, äh, joten te tiesitte siitä. Jopa komission jäsen Potocnik sanoi, että ongelma oli se, että tätä ei noudatettu. Te tiesitte, että autot päästävät enemmän. Miksi te ette tehneet sille mitään? Minä vastasin selvästi, että ei tässä voitu tyyppi hyväksyntää peruuttaa komission voimin, koska se on jäsenvaltioiden harteilla ja myös peruuttaa tyyppi hyväksynnän. Komissio ei voi mitä tehdä. I'm not talk- Minä en puhu siitä, että vedettäisiin pois auto, vaan siitä, että sakotetaan maata, joka ei vedä pois tätä tyyppihyväksyntää. Jos tietää, että auto päästää päästöjä paljon enemmän kuin mikä on raja, niin silloin, jos jäsenvaltio ei ryhdy toimenpiteeseen, miksi te ette sitten tehneet näille jäsenvaltioille mitä? Minä puhun sakottamisesta, jäsenvaltion rankaisemisesta. Piirrä muistaa vielä teille, jotta voidaan rikkomusmenettely käynnistää. Ensinnäkin tarvitaan oikeusperusta ja varmoja tietoja Euroopan komissiolla ei ole riittävästi ihmisiä, jotka voisivat sel lähteä selvittämään paikan päälle, mitä on tapahtunut, jos näin, näin on. Tämmöiset ovat meidän epäämme. Ehkä tätä voidaan paremmin sitten miettiä sen on poliittinen valinta. Se on poliittinen valinta ja minä kysyn, miksi te teitte äh, sen poliittisen valinnan? Koska Potocnikin kirje teille 2012, Sen sanotaan, ollaan laajasti huolissaan siitä, että tätä tuottoa on äh, räätälöity äh, liittyen päästöihin laboratorioolosuhteissa ja ulkopuolella. Hän pyysi toimenpiteitä, te ette tehneet. Miksi? Hyvä edustaja. Poliittisia aloitteita määrätietoisesti käynnistettiin. Ensinnäkin testin uudistaminen toistaan ja puitteistot ja kaikki valvontasäädökset. Sen olen sanonut kymmenen kertaa komissio. Ei voi sääntöjä rikkoa aina kun Euroopan komissio on periaatetta rikkonut. Sit tuomioistuin on meitä sitten rangaissut. Kaikki minun aloitteeni ovat aina johtaneet myönteisiin tuloksiin, vaikka jäsenvaltiot ovat kiistäneet ne. Ja me toimimme. Esimerkiksi saimme ainoastaan yhdessä asiassa kielteisen päätöksen tuomioistuimissa. Meidän täytyy noudattaa näitä sääntöjä. Niin olen minä aina tehnyt. Ja sitten poliittisen toiminnan tarkoituksena on sitten muuttaa sääntöjä tehokkaammiksi. Just to look into it. Te oletteko te pyytäneet teidän palveluita katsomaan onko tässä juttu vai ei. Kyllä, tämä on lähetetty jäsenvaltioihin sen selvittämiseksi, onko sääntöjä noudatettu, kun tuli selville mak juttu esille tämmöinen Bensistä. Ranskan viranomaiset estivät auton myynnin, eli virallisesti tuli tietoa myös komissiolle siitä, että Daimler Benz tai tietty malli ei noudattanut sääntöjä liittyen – jäädytin nestetteen. My question is very simple. Kysymys on hyvin yksinkertainen. Te sanoitte, että me tarvitsemme äh, selkeän jutun oikeudessa. Niin kysyin, no, no tarkistitteko, oliko te, olisiko teillä potentiaalisesti ollut sitä? Kuinka paljon malleja niitä onkaan? Pitäisikö valvoa kaikki automalle? No. Ihan kyllä tai ei. Impossible. Se olisi ihan mahdotonta. Eli siitä olisi pelkkää propagandaa vai eikä se kuuluu edes komissiolle, mutta komission kuuluu antaa hyviä sääntöjä, jotta voidaan estää, että tämmöinen tapahtuu. Kaikki muu on vain propagandaa, eikä se ole minkä tuloksiin. Uh, to keep the date of no, miksi äh, te pidätte kiinni tästä päivämäärästä siinä raportissa? Sorry, but he needs to answer this question. Hänen täytyy vastata tähän kysymykseen. Very simple question. Why, Yksinkertainen kysymys. Why did you, why did you order to keep... Miksi te äh, halusitte, että tämä äh, päivämäärä pidettiin kiinni 2009? IRC-raportissa. E siis mikä siellä viittyys? 2011 niin, report of JRC that you've been 2011 JRCn raportin pää, päivämäärä. Tämä oli poliittinen päätös. Miksi te halusitte, että tätä äh, tietoa pidettiin ää, äh, äh, anonymisoituna? En minä nyt tarkalleen muista näitä tietoja, mutta siellä oli anonymisoitu tietoja. Ja totta, kun koska joissakin malleissa tehtiin testi, ei kaikissa malleissa tietenkään, niin totta kai ei siinä haluttu rangaista yhden kustannuksen jotain toista, mutta yhdelläkään autolla ei ollut käytössä estolaitteita. Koik nimiäkään mainittu henkilöistä. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut sanoa, mm, mitä ajoneuvoja tutkittiin tai malleja, vaan se tarkoituksena oli selvitä, on, miksi eroavaisuuksia on päästöissä, laboratoriossa tai teillä. Tämä tuli esille ja sitten IRC lämmitti tehtäväksi tehdä uusi tutkimus, joka johti myönteiseen tulokseen. Kiitos, herra Tajani. Hyvät kollegat, tämä on ollut äh, hyvin intensiivinen iltapäivä mutta vo, uskoakseni voimme sanoa, että meillä oli tässä kaksi hyvin mielenkiintoista kuulemista. Ja on hyvin tärkeää meille, teille kaikille sanoa kiitokset tulkeille, jotka jäivät lähes puoli tuntia ylimääräistä aikaa. Kiitokset oikein paljon. Kiitos.